dass äh, Frau Andrula Vassiliou, die Firma... Rova Vassiliou, aiempi terveysasista vastunut komission jäsen, on täällä kanssamme. Hän saanut uuden salkun tai pyrkii siihen. Varoso on pyytänyt häntä hoitamaan meidän asioitamme, koulutus, kasvatus, monikielisyys ja nuorisoasiat Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että meillä on suuntaviivat tähän kuulemistilaisuuteen. Haluaisin ne teille lukea. Komission jäsenehdokkaille parlamentti yleisen kykynsä perusteella panoksensa kautta Euroopalle ja vaatii henkilökohtaista riippumattomuutta, hänen salkkunsa asiantuntemus ja kommunikaatiokyvyt myös arvioidaan komission jäsenehdokas on vastannut viiteen standardikysymykseen kirjallisesti. Ne on kaikilla teillä siellä asiakirjoissanne. Voitte ne lukea, niin kuin myös hänen ansioluettelonsa. Haluaisin se, organisoida tämän kuulemistilaisuuden seuraavalla tavalla. Haluaisin 10 minuutissa Tarva Vasilylle puheenvuoron. Sitten kulttuurivaliokunnan koordinaattorit. Kukin esittää yhden kysymyksen Herra Messerschmitt korvaa herra Sonikin, joka ei täällä voi olla. Sitten muut kulttuurijäsenien, äh, kulttuurivaliokunnan jäseniä pyytäisin puhumaan. Jokaisella on tai puheaika on poliittisten ryhmien välillä jaettu niin, että siitä on jokainen saanut tiedon Dehont-järjestelmän perusteella. Sitten työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoron, jotka ovat täällä järjestävät meidän kanssamme tämän kuulemistilaisuuden. Tämä on niin kutsuttu Associated Committee tälle kuulemistilaisuudelle työllisyysvaliokunta, koska siinä on ammattikoulutuksessa niille intressi. Sitten teollisuusvaliokunnan jäseniä, tutkimus- energiavaliokunnan jäsenet esittävät kysymyksensä. Ja sitten Rova Vasilu saa vielä kerran mahdollisuuden tehdä yhteenvetoa. Kysymykset ja vastaukset eivät kestä viisi minuuttia yhteensä, enemmän kuin viisi minuuttia yhteensä. Eli tällä tavalla ping-pong-pelillä mennään. Minuutti kysymys, kaksi minuuttia komission jäsenelle esokkaalle vastaukseen. Sitten vielä kerran mahdollisuus lisäkysymykseen, minuutti, jos tarpeen, ja minuutti sitten vielä viimeiseen vastaukseen Rova komission jäsen ehdokkaalta. Haluaisin muistuttaa, että meidän todellakin täytyy kiinnittää huomiota siihen, että kysytään lyhyesti. Niin kuin kollegat viimeisen kolmen päivän aikana ovat olleet ankaria, minä myös olen sen mallin mukaan, eli puheenvuoro keskeytetään, jos liian pitkään puhutte. Hyvät kollegat, tulkkeja kiitän. Hän ovat, kaikki kielet ovat täällä edustettuina tänään. Haluaisin muistuttaa, liikuntapa voidaan tehdä myöhemmin. Nyt annan puheenvuoron teille, Rova Vasilu, avauspuheenvuoron varten. Kirja Proedre, Entima Meli ja Kroasistoni. Hyvät äh, valiokunnan jäsenet, Nämä kuulemistilaisuudet äh, Euroopan parlamentissa ilmaisevat demokratiaa. Olen entinen Kyproksen parlamentin jäsen ja minulle on kunnia nyt toista kertaa olla täällä teidän edessänne kuulemistilaisuusmenettelyssä. Kun olin terveyden alan komission jäsen, olin tyytyväinen, kun kuulin, että puheenjohtaja Barros oli ajatellut minua tätä nykyistä tehtävää varten, koska se antaa minulle mahdollisuuden lähentyä kansalaisia ja auttaa heitä ylittämään tulevaisuuden haasteet. Haluaisin jakaa teidän kanssanne erään henkilökohtaisen kokemuksen, joka oli ensimmäinen kontakti tähän uuteen tehtävääni. Jotenkin kuukausia sitten huomenna kiinnitti keskustelu suomalaisten ja kyproslaisten lukiolaisten välillä – he olivat saaneet valmiiksi komeniusohjelman alaisen yhteisen ohjelman ja minusta tämä työ oli erittäin hieno. Siinä selvitettiin, kuinka tämä oli auttanut heitä ymmärtämään seikkoja, jotka erottavat heitä ja jotka yhdistävät heitä. Tästä juuri on kysymys Euroopan unionissa moninaisuus yhtenäisyydessä. Tämä keskustelu nuorten opiskelijoiden kanssa oli todella hyvä esimerkki, luottamusta antava esimerkki siitä, kuinka meidän on kehitettävä tätä suuntausta. Toivon, että voimme täyttää perustavoitteemme uudistaa ja vahvistaa kansallisten koulutusta, laajentaa koulutusta niin, että korostetaan sellaista erikoistumista, jolla vastataan nykytalouden suhdanteeseen. Tämä tietenkin edellyttää nykyisen talouskriisin huomioon ottamista. On lisättävä nuorten liikkuvuutta ja mahdollisuuksia on luotava ympäristö, joka edistää kulttuuria ja luovuutta yksilön tasolla ja yhteiskunnan tasolla. The new... Jos Eurooppa haluaa menestyksekkäästi kilpailla uudessa maailmantaloudessa, meidän täytyy saada lisää huippuosaamista koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioon. Meidän täytyy antaa valmiudet nuorille hoitaa korkealaatuisia työpaikkoja tulevaisuudessa, esimerkiksi koulutuksen laatua parantamalla. Korkeasten koulutus on tärkeää, vaikka aitoa edistystä on tapahtunut Bolognan prosessin kautta riittävän monet yliopistoistamme eivät ole maailman parhaalla tasolla. Ammattikoulutus ja aikuisten koulutus vaatii uudistuksia. Meidän pitää myöskin vahvistaa opettajien koulutusta, koska hyvät opettajat ovat edelleen tärkein tekijä oppilaiden menestyksen kautta. Uuden talouden etuja pitää jakaa oikeudenmukaisemmin, jos haluamme päästä eroon taantumasta ja siirtyä älykkäämpään, vihreämpään tietoyhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aktiivisesti autetaan, kun esimerkiksi yksi kuudesta nuoresta henkilöstä jättää koulun kesken. Yksi viidestä 15-vuotiaasta on mainostaan heikon lukutaidon ja 80 miljoonaa ihmistä yrittää pärjätä alhaisilla koulutustasolla. Koulutukseen on investoitava lisää. Tämä on paras tapa rakentaa Eurooppaa, jossa jokaisella on mahdollisuus käyttää uutta osaamista kriisin jälkeen. Teidän tukenne voi auttaa eurooppalaisten budjettiresurssien turvaamisessa koulutukselle. Tässä mielessä tarvitaan kansallisten hallitusten tukea samoin kuin alueellisten viranomaisten ja yksityisen sektorin. Tästä tulee meille tärkeä haaste. Ehdotettu EU 2020-strategia antaa keskeisen roolin koulutukselle, jonka pitäisi olla tärkeänä moottorina, kun haluamme pätevyyttä, joka mahdollistaa kestävän tietopohjaisen kasvun Euroopassa. Minä haluan käyttää hyväkseni niin Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia, Marie Curie toimia ja Erasmus Mundus-ohjelmaa, jotta voidaan saada lisää energiaa uudenlaiseen korkeatason koulutukseen ja tehdä Euroopasta mielenkiintoisemman alueen opiskelijoille ja tutkijoille. Haluan myöskin keskustella kanssanne siitä, miten voimme auttaa Euroopan teknologiainstituuttia kasvamaan todella Euroopan tietopohjaisen tulevaisuuden lippulaivaksi. Mari Kyri toimet vahvistavat meidän toimia, meillä voidaan yhdistää Euroopan korkea-asteen alueen, tutkimuksen alueen niin, että tieto, tutkijat, opiskelijat ja henkilökunta voi liikkua vapaammin rajojen yli. Tämä auttaa meitä saamaan rajat ylittävää huippuosaamista tutkimuksesta, koulutuksesta ja näin myöskin lisää innovaatioita. Toisena tärkeänä prioriteettina on saada lisätehoa uuteen ohjelmaan, joka koskee nuorten liikkuvuutta. Se on tärkeää, kun halutaan parantaa osaamista, työllistettävyyttä ja avata ihmisten mieliä uusien kulttuurien suuntaan. Tavoitteena on tarjota kaikille nuorille Euroopassa mikä tahansa on heidän koulutiensä mahdollisuuksia saada lisää osaamista. Muiden oppien, opettajien erityisesti pitäisi hyötyä liikkuvuudesta paljon enemmän. Minun tavoitteenani on esittää uudet puitteet nuorten liikkuvuuden aloitteelle ja esittää uusi nuorten liikkuvuusohjelma. Kuten puheenjohtaja Barroso on poliittisissa suuntaviivoissaan sanonut, tämä uusi aloite on merkittävä osallistuminen kulttuurin monimuotoisuuteen, monikulttuuriseen vuoropuheluun ja monikielisyyteen. À travers l'agenda européenne de la culture, promouvoir ces valeurs européennes puheenjohtaja. Kulttuuriohjelman kautta haluamme tukea luovuutta ja innovaatiota. Tämä edellyttää kaiken eurooppalaisen kulttuuriteollisuuden potentiaalin käyttöön ottamista. Vihreän kirjan ansiosta voidaan tunnustaa ne eurooppalaiset ja kansalliset mahdollisuudet, jotka auttavat eurooppalaisia luovia työntekijöitä ilmaisemaan itseään. Uskon, että kunhan kollegio on muodostettu, voimme esittää ehdotuksen, joka koskee, joka koskee kulttuuriperintötunnusten tunnustamista. On keskeistä, että aloitamme yhteistyön Euroopan kulttuurin alalla – antaen lisää näkyvyyttä sellaisille kohteille, jotka ovat tunnusmerkillisiä Euroopan yhdentymiselle. Eurooppa on paljon enemmän kuin pelkkä taloudellinen tai poliittinen hanke. Kyseessä on hanke, jonka tarkoituksena on säilyttää ja vahvistaa kulttuurista monimuotoisuuttamme ja arvojamme. Olen iloinen siitä, että puheenjohtaja on täydentänyt salkku, tämän salkun myös mediaohjelmilla, elokuvan on oltava ja pysyttävä eurooppalaisen kulttuurin yhtenä tärkeänä ilmaisuvälineenä. Mediaohjelma konkretisoi eurooppalaisen sitoumuksen tälle alalle. Se on erittäin vahvaa ja sillä on pitkät perinteet. Yhteisön toiminnan on heijastettava eurooppalaista moniarvoisuutta ja kansainvälistä euro, elokuvan tasoa ja edistäen eurooppalaista kasvua. Tämä on meidän haasteemme. Tulen tässä kiinnittämään erityistä huomiota digitaaliteknologian vaikutuksiin elokuvateollisuudessa. Tulen myös valvomaan tarkkaan eurooppalaisen elokuvan parempaa levitystä maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme pitää olla Eh, kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistäminen myös ulkopolitiikassamme. Tämä ainutlaatuinen monimuotoinen kulttuurinen perintö leimaa Eurooppaa. Sen on näyttävä meidän näkemyksissämme globaalissa maailmassa. Unescon yleissopimus antaa meille tähän vahvan oikeusperustan ja olemme jo päässeet eteenpäin, niin tunnistaaksemme poliittisia prioriteetteja muilla aloilla. Uskon, että voimme mennä vielä pidemmälle. Erityisesti koskien tekijän oikeuksia on varmistettava tasapaino taiteilijoiden oikeudenmukaisen tulon suhteen. Se on erittäin elintärkeää, mutta samaan aikaan on varmistettava, että kulttuuri on helpommin saatavilla aionkin tässä tarkoituksessa tehdä tiivistä yhteistyötä kollegoideni kanssa koskien digitaalista agendaa, jossa tästä tasapainosta pidettäisiin kiinni. Lopuksi tietenkin tulen tukemaan monikielisyyttä, kielellistä moninaisuutta ja työllistettävyyttä. Se on osa kulttuuriamme tulevia sukupolvia ajatellen. Ich muss unhöflich sein, aber ich habe es angekündigt. Ich darf jetzt die Kollegen vom Kultur... Nyt kollegat kulttuurivaliokunnasta puhuisivat, mutta hyvin ankarasti minuutti. Herra Skuria ensimmäisenä. Eccoci, grazie. <clears throat> Nel... Kiitoksia. Haluaisin toivottaa Roma Vassiliun tervetulleeksi. Haluaisin vähän syventää näkökohtaa, josta tekin puhuitte. Haluaisin vähän tär- tarkemmin ymmärtää, mistä on kysymys tässä uudessa ohjelmassa, josta puhuitte, siis nuorisoliikkuvuusohjelmassa. Haluaisin myös ymmärtää, kuinka tätä voidaan koordinoida monivuotisen ohjelman kanssa, joka meillä on koskien nuoret toiminnassa, Youth in Action. Se on paljon auttanut nuorten toimintaa Euroopassa. Haluaisin millaisiin konkreettisiin toimiin ja ryhtyä, jotta tehostetaan ja parannetaan tätä ohjelmaa, sen toimintaa erityisesti koskien eurooppalaista äh, vapaaehtoistoimintaa. Se, osaa, äh, se on osa tätä ohjelmaa ja kuten tiedätte vuodeksi 2011 on suunniteltu eurooppalaisen vapaaehtoistyön no, teeman vuotta, kuten tiedätte. Kiitoksia Rova Vassiliu. Nuorison liikkuvuusohjelma on jotain sellaista, joka yksinkertaistaa ja rohkaisee, koska minun täytyy sanoa, että kun tätä salkkua opiskelin, niin yksi asia, joka kiinnitti huomioon ja hämmästytti, olivat nämä lukuisat ohjelmat ja näiden ilmaisujen eh, laaja kirjo, jota käytämme. Että ehkä se on jossain määrin jopa hämmentävää nuorisollemme ja erityisesti nuorille, jotka haluavat näitä ohjelmia hyödyntää. Joten itse asiassa nuorison liikkuvuusohjelma-aloitetta kun tutkittiin, jota tietysti valmistelemme yhteistyössä teidän kanssanne ja sen jälkeen kun on otettu huomioon teidän ideanne, niin se tulee kattamaan nuorison liikkuvuuden kouluvuosista lähtien ihan tutkijoihin, kulttuuriin, urheiluun ja tietysti kysymys vapaaehtoistyön tekemistä on myös hyvin tärkeä ihan näihin asti, koska meidän mielestämme vapaaehtoistyön tekeminen auttaa nuoria ihmisiä saamaan parempia kokemuksia ja oppimaan enemmän elämästä. Joten tässä mielessä tämä politiikkaamme nuorison ja liikkuvuuden suhteen, eikä pelkästään tulevaisuuden kannalta, sanon ei pelkästään, koska Meillä on myös aikuiset, niin heihin täytyy myös kiinnittää huomiota, ei pelkästään nuori, vaan myös aikuisiin. Koska kun puhutaan elinkäisestä oppimisesta, niin sehän ei päätys jälkeen, kun on saanut loppututkinnon, tai sen jälkeen, kun on saatu työpaikka itsellemme, täytyy jatkaa, koska haasteet ovat todellakin suuret. Ja kaikille ihmisillemme, jopa Eläköitymisen jälkeen täytyy antaa mahdollisuus laajentaa tietojaan ja kokemuksiaan. Ja täytyy olla varma, että ihan loppuun asti heillä on sitten aktiivinen elämä ja työtä. Jatkokomissaari Raskuria. Ah, solo un ulteriore chiarimento, quindi... Vain vähän lisäselvitystä. Tässä siis puhumme ohjelmasta, jossa puhutte, otetaan huomioon myös koululaiset ja yliopisto-opiskelijat ja myös henkilöt, jotka ovat menossa työelämään, eli useita sukupolvia on mukana, jos ymmärsin oikein. Well, It's a, it's a, it's a chair. Tämä on tällainen ketju, joka alkaa itse asiassa peruskoulusta tai esikoulusta ja loppuu ihan siihen aikaan, kun saa työpaikka ja eteenpäin. Joten haluamme saavuttaa tämän ketjun ja tehdä siitä koko ketjusta vahvan, koska ei ole riitä, ei riitä että on yksi osa ketjua vahva ja toiset osat heikkoja. Ja vihreällä paperilla mä liikkuvuudesta. Sen avulla täytyy katsoa, että mitkä ovat liikkuvuuden rajat äh, tai esteet, ja nämä esteet täytyy, niitä täytyy käsitellä, jotta voidaan antaa kaikille mahdollisuus hyödyntää näitä hienoja liikkuvuusmahdollisuuksia. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsenehdokas Vasilio. Minun ryhmäni, sosiaalidemokraattinen ryhmä, on kehottanut vuosien varrella komissiota saamaan 2020 strategian keskiöön kansalaiset, erityisesti vaikeina taloudellisina aikoina, jotka mainitsitte. Kysyisin, olisitteko samaa mieltä siitä, että uusi EUn 2020-strategia vaatii myös sosiaalista ulottuvuutta? Minä uskoisin, että tämä olisi tehokkaampaa epätasa-arvoisuuden ja köyhyyden vastaisessa taistelussa. Haluaisin tuossa yhteydessä myös kysyä teiltä seuraavaa. Voisitteko antaa konkreettisia ajatuksia siitä, miten sosiaalinen syrjäytyminen estettäisiin, sisällyttäminen mahdollistettaisiin yleisemmin, ei ainoastaan koulutuksen kautta, ja miten nähdään, miten päästään tähän paremman koulutuksen ja opetuksen kautta. My, my answer to your question. Minun vastaukseni kysymykseenne on tietenkin kyllä. Puolan sitä, että sosiaalisesti sisällytetään kaikki – kun puhutaan siitä, että annetaan nuorille mahdollisuuksia ja ihmisille ylipäätään mahdollisuuksia, meidän tulisi painottaa nuoria, jotka tulevat köyhistä perheistä tai muuten hankalammassa asemassa olevista. Ajatellaan maahanmuuttajien lapsia tai perheitä, joissa vanhemmat eivät ole kouluttautuneet pitkälle. Tähän päästäksemme meidän on puhuttava muustakin kuin muodollisesta koulutuksesta, opetuksesta. Se on hyvä asia sinänsä, välttämätön, mutta meidän pitäisi laajentaa tähän toisenlaisenkin opetukseen, epämuodollisempaan. Se on mielenkiintoista ja tärkeää. Ja lisäksi myös kieliosaamisen lisääminen. Tämä on myös ihmisille väline, jonka kautta on helpompi hankkia työpaikkoja. Meidän pitää myöskin saada yhdisteltyä osaaminen ja työpaikat niin, että annetaan parhaat mahdollisuudet alusta asti. Jos voisin esittää lisäkysymyksen, olen ihan samaa mieltä kielistä, mutta hiukan vielä tuosta sosiaalisesta ulottuvuudesta ja työllistettävyydestä. Miten nämä toimit, joita hahmottelitte, voisivat johtaa työpaikkoihin. Työpaikan saaminenhan juuri estää sosiaalisen syrjäytymisen paremmin kuin mikään muu. Meidän tutkimustemme mukaan Euroopan unionissa noin 50 prosenttia yliopistotutkinnon suorittaneista ovat jääneet ilman työpaikkaa. I, I will not mention, but even rich... Jossain maissa – on kyse jopa suuremmista luvuista, joten meidän täytyy nähdä tämä yhteys, nyt osaaminen, tieto ja työllistettävyys. Ei se auta, että meillä on tutkinnon suorittaneita, jotka eivät löydä työpaikkoja. Me järjestämme tästä tutkimuksen ja siitä nähdään, mihin toimiin on ryhdyttävä, jotta voidaan parantaa nuorten mahdollisuuksia – saada koulutusta, ammattikoulutusta. Kun ajattelen nyt taustani niin terveysalalla, niin hyvin tiedän, että lääkäreistä on pulaa, sairaanhoitajista on pulaa, e- e- erikoislääkäreistä myös. Aivan oikein tulisi kannustaa nuoria näihin ammatteihin, koska niiden kautta voidaan turvata työpaikka tulevaisuudessa. Kyllä. Herra Takkula, olkaa hyvä. Mrs. Commissioner, designate, first of all, I would... Hyvä komission sen ehdokas, ensinnäkin kiitoksia erinomaisesta avauspuheenvuorosta. Sitten kysymykseni, kuten tiedätte, koulutusjärjestelmät ovat erilaisia kautta Euroopan. Tämä on tietysti luonnollista, mutta esimerkiksi PISA-tulosten mukaan on suuret erot koulutuksen tuloksissa eri jäsenvaltioiden välillä. Oletteko sitä mieltä, että on tärkeää, että eurooppalainen yhteistyö parantaa koulutusmielessä tätä asiaa. Ja jos näin, niin miten ehdotatte, että tämä tehdään sillä tavalla, että varmistetaan edut kaikille jäsenvaltioille siinä, että asiantuntijuutta ja ideoita jaetaan? You know very... Tietysti tiedätte oikein hyvin, että ei voi olla yhtenäistettyä järjestelmää, ei voida harmonisoida järjestelmiä. Ainoa mikä voidaan tehdä on rohkaista jäsenvaltioita muuttamaan vaihtamaan keskenään kokemuksia, parhaita käytänteitä ja tukea heitä, kun ne, niitä kun ne näin tekevät, myöskin ohjelmiemme kautta. Ja me olemme tätä tehneet monien viime vuosien ajan. Emme ole täydellisesti onnistuneet, mutta mielestäni tämä on ainut tie eteenpäin. Yhteistyö ja hyvien käytänteiden vaihto. Ja sitten tällaiset viitearvot Siinä ei ole kyse pelkästään nimeämisestä ja häpeän asettamisesta, vaan että annetaan heille tiettyä ohjeistusta siinä, missä heikkoudet ovat ja yritetään niitä parantaa, koska heikkoudet ja vahvuudet ovat erilaisia jäsenvaltiosta kohtaisesti. Joten kussakin nimenomaisessa tapauksessa täytyy katsoa, mitkä heikkoudet ovat. Ja minun täytyy sanoa teille erittäin hyvästä kokemuksesta. Ah nein, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, es war die... Pahoittelen. Niin teillä on vielä aikaa. Se oli ensimmäinen kysymys. Pahoittelen. Still time, please. I apologize. Pyydän, pyydän anteeksi. Tiedän. Kun laajentuminen tapahtui, meillä oli paljon aukkoja koulutuksessa tai eroja näiden välillä, niin kuin monellakin alueella. Mutta annetaan uusille jäsenvaltioille mahdollisuus parantaa järjestelmiä. Ja meillä on hyviä esimerkkejä siitä. Esimerkiksi Slovenia, jolla oli hyvin heikko järjestelmä, niin se on nyt hyödyntänyt ohjelmiamme, järjestelmiämme, ja nyt he voivat kehua sillä, että heillä on hyvää edistystä saatu aikaan. Tämä on tie eteenpäin. Katsotaan, mitä muut maat ovat tehneet ja yritetään kukin parantaa omia järjestelmiämme. Kiitoksia. Lisäkysymys, Hannu. Kiitoksia. En ole sitä mieltä, että kukaan kiistäisi tätä merkittävää roolia, joka koulutuksella on yhteiskunnassa. Niin kun pidetään tämä mielessä, niin opettajien koulutusta ei pitäisi väheksyä ja sen merkitystä, miten te aiotte investoida Euroopan pedagogisiin innovaatioihin ja opettajien koulutukseen, jotta näitä oppimistuloksia voidaan kaikissa EU-maissa parantaa. Start by saying that... Haluaisin laittaa sanomalla, että olemme kaikki samaa mieltä, että opettajien kyvyt, koulutus ja pätevyydet ja opetusmenetelmät myös ovat erityisen tärkeitä, tärkein tekijä oppilaiden menestymisessä. Ja meillä kaikilla on henkilökohtaisia kokemuksiamme tästä. Luin artikkelia eilen illalla uusista tekniikoista, ja se oli hämmästyttävä. Sen sijaan, että nyt sitten on, olisi näitä sukupolvieroja, meillä on viisi vuosittain näitä eroja tekniikan kehittämisen vuoksi. Miten opettajat tulevat toimeen näiden uusien tekniikoiden kanssa, kun opettavat kieliä ja kaikkea tätä, jos emme anna heille jatkuvaa lisäkoulutusta, jatkokoulutusta. Joten peruskoulutus on hyvä, jatkuva lisäkoulutus on erittäin hyvä, mutta täytyy myös investoida näihin asioihin. Täytyy antaa myös tällaisia perehdytyskursseja. He tulevat opettajiksi, eivät tunne tarpeeksi pedagogisia näkökohtia koulutuksessa. Tähän täytyy kyllä investoida näihin opettajiin. Benarab. Kiitoksia sitten rouva Benarab Atu. Olkaa hyvä. Bonjour, euh, Madame Vassiliou. Hyvää päivää, Rova Vasilju. Tervetuloa. Neljäs osa 15-vuotiaista eurooppalaisesta kokevaikeuksien lukemisessa keskimäärin Euroopan unionissa tulee vain lykkäyksen lisää ja tällä hetkellä ollaan viitarveen alapuolella. Viisi miljoonaa nuorta lähtee koulusta ilman todistusta. Tämä konkreettisia toimia suunnittelette varmistaaksenne nuorien ja vähemmän nuorien mahdollisuudet saada perustaidot haltuunsa. Ja ottaen huomioon Euroopan parlamentin uudet toimivaltuudet Lissabonin sopimuksen jälkeen, sitoudutteko, eh, että ehdotatte neuvostolle koulutusbudjetin kasvattamista? Rouva Vasili, olkaa hyvä. Yes, I am, uh, I know. Kyllä. Tiedän, että viime marraskuussa julkaistu kertomus hyvin selkeästi osoitti, että emme ole päässeet tavoitteisiin, jotka meillä oli vuoteen 2010 mennessä, mutta meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Meidän täytyy edelleen parantaa lasten osaamista, koska jos lapsilla ei ole riittävää pätevyyttä osaamista elämässä, lapset eivät voi pärjätä hyvin. Meidän on painotettava koulutusta, niitä menetelmiä, joita käytetään, koska kuten sanoin aikaisemmin, niin nuoria kiinnostaa kovasti ja lapsia uusi teknologia ja luultavasti yksi syy siihen, että lukutaito on heikko, on se, että nuoret pelaavat liikaa videopelejä. Tämä on luonnollista, että lapsia kiinnostaa teknologia, mutta meidän on löydettävä tapoja, joiden kautta saamme lapset kiinnostumaan kirjallisuudesta lukemisesta ja näin voimme parantaa osaamista. Mutta myöskin liikkuvuuden ja ohjelmemme kautta meidän tulisi saada lapset kiinnostumaan yhteistyöstä muiden lasten kanssa – maista, joissa on parempia tuloksia. Siis tällaiset vaihto-ohjelmat, että painotetaan opettajien koulutusta. Se on myös tärkeää. Näitä asioita minä painottaisin, jotta päästään uusiin tavoitteisiin, jotka ovat vieläkin kunnianhimoisempia, jotka koskevat vuotta 2020. Atu. Kiitos, arvoa Vous n'avez pas répondu. Ette vastanneet kysymyksen, joka koski sitoumustanne budjettiin kasvattamiseen koulutuksen alalla. course, uh, I am Tietenkin olen sitoutunut tekemään parhaani, jotta budjettia voidaan lisätä, mutta tiedätte hyvin sen, että tämä ei ole vain minun asiani. Minä toki taistelen lisäbudjetin puolesta koulutukseen, mutta tarvitsen tukeanne ja tietenkin tarvitsen myös ministereiden tuen. Ja meidän on luotettava tulevaisuudessa myös muihin kumppaneihin, alueellisiin ja paikallisviranomaisiin, joiden tulisi investoida tällä alalla enemmän. Ja myös yhteiskunta laajemmin. Jos yhdistetään oppiminen yritysmaailmaan, niin yritysmaailmaa kiinnostaa enemmän investoiminen koulutukseen. Mrs. McClarkin. Kiitoksia, rouva McClarkin. Olkaa hyvä. Welcome, Mrs. Vallasiliu. Uh, um, my question... Tervetuloa, rouva Vallasiliu. Minun kysymykseni koskee urheilua, uutta toimivaltuutta Lissabonin sopimuksessa. Miten urheilupolitiikkaa kehitetty, joka ruohonjuuritasoon keskittyisi urheilussa, koska siellähän eniten hyvää voidaan tehdä, jos ajatellaan sitä, että kehitetään urheilua näiden muiden haasteiden valossa, kuten ylipaino ja nuorison integroiminen yhteiskuntaan. Miten ruohonjuuristasolla voidaan kehittää urheilua, mutta myös otettuna huomioon ammattiurheilu, johon paljon lainsäädäntöä on keskittynyt jalkapallo erityisesti ajatteletteko myös tässä vähemmistöryhmien urheiluja ja miten urheilupolitiikkaa toteutetaan, joka koskee kaikkea urheilua pelkästään jalkapalloa? Rova Vassiliu, pahoittelen, etten voinut avauspuheenvuoroni pitää loppuun, koska viimeinen osa oli omistettu urheilulle. Pahoittelen sitä, mutta haluan painottaa, että minulle urheilu on todellakin etu ja voi antaa paljon etuja kaikille, koska kyse ei pelkästään siitä, että, että sillä on taloudellinen luottavuutensa urheilulla, vaan se on yhteis- sosiaalinen osa on niin tärkeä ja ruohonjuuritason urheilu, sen pitäisi olla yksi politiikkamme perusteista urheilussa, koska se on terveyden kannalta hyvä, ja tämän tiedän, koska äskettäin erityiskonferenssin organisoin nuorisosta ja terveydestä teemoina, ja kuntoilu ja urheilu tietysti on yksi tärkeimmistä osatekijöistä siinä. Ja myöskin, jotta voidaan saada liikkeelle ja energisoida kaikki nuoret ihmiset, jotka meillä on urheilun kautta, se, tiimityön kautta se onnistuu, vapaaehtoistyö, urheilun kautta, se on se paras tapa. Ja henkilökohtainen kokemus, minulla oli ilo Kyproksen erityisolympialaisten kanssa tehdä työtä muutama vuosi sitten kansallista joukkuettamme sinne, olin sen mukana kansallisiin, äh, kansainvälisiin kilpailuihin eurooppalaisiin, enkä ikinä unohda sitä hyötyä, mikä urheilusta tuli näille lapsille. Ja jotkut näistä lapsista ovat nyt, elävät ihan itsenäisesti, tekevät työtä eri yrityksissä. He ovat pystyneet hoitamaan elämänsä kuntoon. Joten urheilu on todellakin perusta tulevaisuudellemme nuorten ihmisten osalta. Rouva McLaakin toinen kysymys. Kiitoksia, että painotatte urheilun merkitystä. Olen täysin samaa mieltä. Sillä on suuri osa salkussanne toivon. Oletteko urheilufani itse? Ja mikä ymmärrykseni sinulle ja tiimillänne, teillä ja tiimillänne on urheilun hallinnoinnista ja miten urheilujärjestöt toimivat? ja miten urheiluyksikkö täällä pääosastolla ne yhteydessä toimii? Joo. Rova Vassilju, minun täytyy olla rehellinen. Olen urheilufani, mutta en ole erityisemmin jalkapallon kannattaja. Ehkä minusta tulee sellainen. Eikä se minua haittaa, koska lapseni hyvin paljon on kiinnostunut urheilusta. Isäni on jalkapallosta kiinnostunut, joten minulla on kiusaa sinne kyllä oppia. Mutta minulla urheilu ei pelkästään jalkapallo, kyse on myös koripallotennis, lentopallo, uunti, olen hyvä uimari, muuten saarelta tulen, kotoisin olen. Joten urheilussa olen ollut kovin paljon mukana, kun olin nuorempi. Vieläkin kuntoilen, koska mielestäni se on hyvin tärkeä, joten urheilu painotan sitä ja on hyvä oppia, joten mitä tahansa on sellaista, mitä en tiedä, niin yksiköt minulle opettavat, minulla on siellä erinomaisia ihmisiä ja hyvin omistautuneita ja olen varma, että heidän avullaan ja tuellaan pystyn hoitamaan myöskin tämän osan salkkuani hyvin. Madame Kiitoksia, Rova Vergia. Olen täällä, arvon puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Vasilio ja tervetuloa. Kulttuuri ja koulutus eivät tähän mennessä ole olleet unionin toimivaltuuksien ytimessä. Kaikeksi onneksi, kuten sanoitte, meillä on pyr- taipumuksena rakentaa pikemminkin talousunionia Tiedätte, että olette oikeassa, kun sanotte, että EU ei voi raho- rajoittua tähän. EU on hieno valtti, kulttuurinen rikkaus, monimuotoinen alue, mutta valitettavasti köyhimpien rikkaampien välinen kuilu vain syvenee myös kulttuurialalla. Siksi haluaisin tietää, kuinka aiotte edistää muuta kuin ammattikoulutusta jonka tavoitteena tavoitteena eivät ole markkinan tarpeet. Puhuitte tästä nuorisoliikkuvuusohjelmasta. Haluaisin siitä kuulla lisää. <laughs> Madame Vassiliou, j'ai posé une question là. Of course, uh, vocational training. Tietenkin ammattikoulutus kuuluu osana oppimisprosessin ketjumme. Jotkut parhaista työntekijöistämme ammatti kansalaisistamme ovat nauttineet hyvää ammattikoulutusta EU-ssa ja tätä on vahvistettava. Se on tärkeää. Mutta se, mitä olemme tehneet korkean asteen koulutuksen alueen osalta Bolanian prosessissa, ei ole onnistunut ammattikoulutuksen osalta. Meidän täytyy saada tutkimukset päätökseen, nähdä mitkä ovat heikkoudet meidän on vahvistettava ammattikoulutusta tarjoavia instituutteja. Meidän on painotettava laatua, liikkuvuutta ja työllistettävyyttä. Ja meidän on katsottava, miten parhaiten voimme auttaa jäsenvaltioita yhdistämään järjestelmiä sillä tavalla, että voidaan tunnustaa muiden koulutus ja sitä kautta lisätä liikkuvuutta tälläkin alalla. Mitä tulee nuorison liikkuvuusohjelmaan? Ammattikoulutus totta kai on mukana ponnisteluissamme, koska painotamme paljon osaamista ja sitä, miten osaamiseen päästään. Ammattikoulutuksen kautta myös. Bergia, äh, onko teillä vielä jatkokysymys? Pardon, euh, j'ai mal dû me faire comprendre juste. Anteeksi, en ehkä osannut ilmaista itseäni. minua kiusaa, että puhumme vain markkinoiden tarpeista ja ammattikoulutuksesta myös tässä tiedonannossa, joka koski yrityksiä ja yri, yliopistoja ja yrityksiä. Minua huolestuttaa tällainen kulttuurikuilu erityisesti humanistisella, humanistisella alalla. Näyttää siltä, että se on varattu yhä enemmän eliitille – ja syrjään jää yhä suurempi osa väestöstä. Olen sitä mieltä, että Euroopan on yksi hyvä esimerkki siitä, mitä voimme tehdä tai mihin saatamme joutua, mikäli emme ota tätä kulttuurisen EUn rakentamista tosissamme. Well, um, to give the ability, uh... Jotta voidaan antaa kaikille kansalaisille mahdollisuus nauttia paremmasta pääsystä, nauttia kulttuurista. Meidän on tehtävä jotain ja Euroopan on hyvä hanke komission puolelta ja meidän pitää tehdä enemmänkin, jotta Euroopan vahvistuu ja näin vastataan tietenkin muihin haasteisiin, joita meillä on. Mutta jotta tässä työssä menestyisimme, meidän täytyy tehdä mielestäni enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden on autettava tässä työssä. Ei ainoastaan niin, että saadaan digitaaliyhteiskuntaan parempia standardeja. Tämä on asia, jota ajan yhdessä muiden komission jäsenten kanssa, koska komissiolla tulee olla koordinoitua toimintaa tällä alalla – Varmasti uudessa komissiossa tätä työtä tekevät komission jäsenet tekevät hyvin yhteistyötä. Messerschmidt. Kiitoksia nyt herra Messerschmidt. Eh, Kiitoksia. Minä haluaisin palata joihinkin asioihin, jotka mainitsitte alustuksessanne. Puhuitte eurooppalaisesta identiteetistä kun katson mitä nyt on tehty kulttuurin alalla ja budjettikulttuurilla kulttuuribudjetilla viimeisten viiden vuoden aikana, niin siellä on asioita, jotka hieman minua hämmästyttävät. Täällä on rahoitettu golfkenttiä Portugalissa ja on tehty myös investointeja Ruotsissa, jotain jonkinlaisia marionettiteattereita järjestetty Baltian maissa. Minä olen aika hämilläni tästä nämä toimet eroavat toisistaan valtavasti. Voidaankin kysyä, onko tämä rahan tuhlausta, mahdollistaako tämä todella eurooppalaisen identiteetin rakentamisen? Voitteko kertoa tästä lisää? Well, um... No, kulttuuriinfrastruktuuri on tietysti tärkeää. Sitä tarvitaan, mutta se ei ole ohjelmiemme tavoitteena. Tietysti on muita ohjelmia muiden pääosastojen alla alueellisia ohjelmia, jotka saattavat auttaa siinä asiassa. Ja toivon, että jäsenvaltiot niitä hyödyntävät infrastruktuurinsa parantamiseksi. Mutta se, mistä me olemme kiinnostuneita, meidän päästötalomme, on antaa potkua ihmis, inhimilliselle aspektille kulttuurissa, taiteilijoille mahdollisuuksia luoda, että olisi intellektuaalista panosta annettuna, vaihtaa ajatuksia, saada inspiraatiota muista maista. Tällaisia ohjelmia ja näitä tavoitteita haluamme saavuttaa. Myös tämä mm, merkinnät, kulttuuriperintötunnus ovat tärkeät. Parlamentti on varmaan tämän puolesta ja tässä puhuin alustuspuheenvuorossa, niin tässä kansalaisillemme ja kun tunnet, he tuntevat nämä kulttuuripaikat, jotka tämän otsikkeen alle tulevat, niin tämä sitten liittyy, nämä liittyvät toisiinsa ja tästä ihmiset saavat lisää tietoa historiastamme, kulttuurisista monimuotoisuudestamme ja niin edelleen. Tämä on sellainen ohjelma, yksi sellainen ohjelma, joka kulttuurivälistä monimuotoisuutta ja vuoropuhelua vahventaa. Toinen tapa on tietysti nämä Euroopan kulttuuripääkaupungit. Kuuntelin, mitä näinä päivinä nyt tapahtui tämän vuoden kulttuuripääkaupungeissa. Essenissä esimerkiksi, joka perinteisesti on ollut teollisuusaluetta. Ja nyt kun se sai tämän kulttuuripääkaupungin tittelin, Essen muuttuu paljon laajemmaksi. että keskeytän, mutta täytyy lopettaa. Onko lisäkysymys? Niin en tiedä ymmärsinkö oikein. Jos katsotte, mitä on tehty viiden viimeisen vuoden aikana veronmaksajien varoille, oletteko sitä mieltä, että varat on käytetty asianmukaisesti? Oletteko sitä mieltä, että komissiolla voi olla nyt hyvä omatunto? koskien näitä hankkeita, jotka on toteutettu. Haluaisin olla varma, että ymmärsin teitä oikein, koska jäsenvaltioissa on paljon valitseli, valitsijoita, kansalaisia, jotka uskovat, että on aivan ihmeellistä, että olette tehneet hankkeita merkittävillä summilla, kun olisi voitu tehdä tutkimusta esimerkiksi tai jotakin muuta. Haluaisin täsmällisesti tietää, mikä on teidän kantamme, kantanne. Oletteko sitä mieltä, että olemme hukanneet rahaa ja ettekä aio enää jatkossa näin tehdä? Well, well, I, I want to be... No tuota haluan uskoa, että komissio, Euroopan toilimet, koska ei pelkästään komissio tietysti, ovat hyvin olleet huolellisia siinä, miten veronmaksajien rahoja käytetään. Mutta se, mitä minä voin sanoa, ja mikä minun sitoumukseni on, on se, että Katson, että rahaa käytetään siellä, missä sillä on suora vaikutus ihmisten elämään. Ja miten voimme saadaankaan tuloksia tavallisten kansalaisten kannalta Euroopassa, jotka meihin katsovat ja odottavat, että teemme jotain paremmin heidän elämänsä elämien parantaaksemme. Ja kulttuurin osa Eurooppaa, se on Euroopan perusta ja siihen täytyy käyttää rahaa, mutta täytyy varmistaa, että se, mitä rahaa käytetään, on se paras tapa rikastuttaa nuorten ihmisten elämää ja kansalaistemme yleensä. Kiitoksia. Sitten kysymykset kulttuurivalikunnan jäseniltä. Rova Vasiliu, opettajan koulutuksesta puhuitte aiemmin ja kollegakin siitä kysyi, oletteko valmis uudessa elinikäisen oppimisen ohjelmassa ottamaan juuri tämän asian siihen mukaan. Ja ennen kaikkea, ei, ennen kaikkea jatko, tai ei pelkästään jatkokoulutus, lisäkoulutus, vaan tämä liikkuvuus. Opettajat, jotka eivät koskaan ole ulkomailla, niin ei he nyt kovin paljon voi hyvin Eurooppaa kasvattaa oppilaille. Toivottavasti tähän elinikäisen oppimiseen ohjelmassa tähän, tämä otetaan paremmin fokuksen keskiöön. Um, I think we all agree that mobility... Minusta tuntuu, että voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että liikkuvuuden pitäisi olla – rakenteellista. Ei mitenkään tästä matkailun liikkuvuutta, vaan tällä on todella oma tarkoituksensa. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että liikkuvuus auttaa ihmisiä, jotka osallistuvat. Ihmiset voivat parantaa osaamistaan ja mahdollisuuksiaan elää parempaa elämää. Liikkuvuus tulee olemaan osa meidän politiikkamme, mutta kuten sanoin, hyvin tarkkojen tutkimusten jälkeen katsotaan, mitkä ovat liikkuvuuden esteet miten hyödytään parhaiten liikkuvuudesta ja rakennetaan liikkuvuudesta saadun kokemuksen varaan. Liikkuvuuden tulisi kuitenkin olla keskeinen osa koulutusta. Nyt kysymyksenne opettajien osalta. Aivan totta, opettajia tulisi kehottaa lisää liikkuvuuteen. Tiedän, että kun ihminen aloittaa työpaikassaan urallaan, niin ei ole kovin helppoa jättää perhettä ja lähteä ulkomaille ja kerätä uutta kokemusta, mutta meidän pitäisi tässä kuitenkin kannustaa. Löytää kannusteita, koska liikkuvuus opettajien osalta on yhtä tärkeä kuin opiskelijoiden liikkuvuus ja tietenkin muidenkin aikuisten. Annan sen lisäksi kysymyksen. Rova Vasiliu, voitteko luvata, että uudessa elinikäisen oppimisen ohjelmassa on osa jonka nimi on Comenius opettaja. Oder ähnlich. Tai jotain samantyyppistä. Er is, of course. Totta kai. Tämä on tärkeä lisä Comenius-ohjelman. Minun täytyy varmaankin osoittaa kiitokseni teille, Ruapak, siitä, että ehdotatte tätä komennusopettaja aspektia tähän ohjelmaan, koska tämä on hyvin tärkeää. Mutta koska se on uusi ulottuvuus, meidän tulee sitä vahvistaa ja tukea, jotta se voi kehittyä. Samalla tapaa kuin komenius yksittäisten opiskelijoiden osalta. Salotetaan tänä vuonna vain 13 jäsenvaltiota osallistuu. Miksikö niin? No, koska ei olla kovin tyytyväisiä tai kovin olla varmoja siitä, että tämä Komenius, yksittäisten liikkuvuusohjelma, todella suojelee 15-16-vuotiaita, että he voivat turvallisesti matkustaa ulkomaille tämän järjestelmän puitteissa. Dia. Kiitoksia Rova Padia. Vasilio, Vasilio, Vasilio, teillä on vasta vastuuna myös monikielisyys. Haluaisin esittää teille siitä kysymyksen. Tiedätte erittäin hyvin, että Lissabonin sopimuksen mukaan vuonna 2014 jossakin päätöksenteossa otetaan huomioon myös väestökriteeri valtioiden lisäksi. Siinä tapauksessa, että ajatellaan parlamentin kielten käyttöä, Tämä koskee aivan äh, alkujuuria alussa. Meitä oli viisi, kuusi maata, kolme virallista kieltä ja nyt on virallisia kieliä jo 23. Tämä on johtanut äh, ongelmiin kielten käytössä. Kuinka aiotte tutkia mahdollisuutta ottaa käyttöön väestökriteeri myös Euroopan parlamentissa käytettävien kielten suhteen? Rova Vasili, olkaa hyvä. As you know, the use of languages... Kuten tiedätte, kielten käyttö perustuu neuvoston asetukseen 58. Ja tätä on muutettu useat kerrat aina laajentumisten jälkeen. Tuoden tietenkin vuonna 2007. Joten neuvoston asetuksessa sanotaan, että kaikki 23 virallista kieltä saavat tasa-arvoisen kohtelun, niitä kunnioitetaan ja tunnustetaan, mutta meidän pitäisi mennä hiukan pidemmälle. Ohjelmassa puhutaan kielellisestä monimuotoisuudesta, sitä meidän tulisi kunnioittaa. Kielellinen monimuotoisuus ei tarkoita ainoastaan 23 kieltä, se tarkoittaa myöskin alueellisia ja vähemmistökieliä, ja meidän pitää myöskin tunnustaa näistä kieltä, joita puhutaan maahanmuuttajaväestön puitteissa. Joten meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voimme ylläpitää tätä monimuotoisuutta ja kunnioittaa sitä. Sehän on osa eurooppalaista kulttuuria. Tätä monimuotoisuutta meidän pitäisi siksi kunnioittaa. Mutta minun on sanottava, että muutokset neuvoston asetukseen – ovat neuvoston päätöksen pohjalta tehtäviä muutoksia. Valitettavasti komissiolla ei ole oikeutta tehdä tässä yhteydessä neuvostolle ehdotuksia. Lo sé, lo sé, signora Basilio. Kyllä tiedän tämän tietenkin, rouva Vasilio. Tilanne on kuitenkin sellainen, että äh, pitkien vuosien jälkeen, kun sovellettu äh, periaatteita, jotka on mielestäni johtaneet äh, väärinkäytöksiä. Minusta nyt pitäisi pohtia tilannetta uudelleen. Tiedän kyllä, että tämä asia kuuluu neuvostolle ja neuvostossa ollaan äh, suhtaudutaan aika pitkin hampain sääntöjen tarkistamiseen, mutta olisi mukava ajatella, että te voisitte pohtia tätä asiaa. Se on tärkeää nimenomaan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden säilyttämisen vuoksi Euroopan unionissa. Haluan vakuuttaa, että minä todella uskon kulttuurin monimuotoisuuteen, erityisesti kun tulen pienestä saarivaltiosta. Voin vakuuttaa teille, että kautta ohjelmiemme politiikkamme tulisi olla monikielisyyttä ja kulttuurin monimuotoisuutta tukevaa. Kunhan se on minun toimivallassani ja komission toimivallassa, niin totta kai tätä työtä teemme, koska me uskomme tähän kielelliseen kansamme monimuotoisuuteen. Kiitoksia. Sitten herra Paul Schmidt, olkaa hyvä. Köszönöm, tisztelt biztos asszony. Én is a nyelvi sokszínűségről fogok magyarul hozzászólni. És... Hyvä. Komission ehdokas, haluaisin kysyä monimuotoisuudesta Unkariksi. Yksi suurimmista arvoista on monimuotoisuus. Se taataan myös perussopimuksissa. Tämä koskee erityisesti vähemmistöjä, jotka ovat aina niin kutsutut autohtoniset, kotoperäiset vähemmistöt, jotka haluaisivat omaa kieltään käyttää. Slovakiassa tuli äskettäin uusi kielilaki voimaan – joka tarkoittaa vakavaa syrjintää Unkarin puhuvia kansalaisia kohtaan. Slovakian kieli siteeraan, sillä on etusija kaikkiin muihin kielin nähden laissa on jopa rangaistusmaksu 5000 euroa, jos joku tällaisissa menettelyissä unkarin kieltä käyttäisi. Mitä te tästä pidätte? Mitä tätä vastaan voidaan toimia? I am aware of this uh, new... Olen tietoinen tästä uudesta laista, joka syyskuussa tuli voimaan. Se on hyvin laajainen laki ja hyvin huolellisesti täytyy seurata, miten lakia sovelletaan. Että voiko komissio jotain tehdä niin se olisi vain lain soveltamisen osalta, koska kuten hyvin tiedätte, Euroopan komission komissio voi puuttua asiaan vähemmistöjen kielten osalta jäsenvaltiossa kielipolitiikan osalta vain eurooppalaisen lain kautta. Sen kautta, miten eurooppalaista lakia sovelletaan. Me emme voi yleensä puuttua asiaan ja sen valtioiden päätöksiin, jotka koskevat kielipolitiikkaa. Mutta tietysti minun täytyy painottaa sitä, että vähemmistöjen suojeleminen ja heidän kieltensä suojeleminen on osa ihmisoikeuksia. Ja ihmisoikeusyleissopimus on hyvin tärkeä. Se on, kaikki jäsenvaltiot ovat sen ratifioineet. Ja mielestäni jäsenvaltioilla on velvollisuus pitää kiinni ihmisoikeussitoumuksistaan ja muista kansainvälisistä sitoumuksistaan, mutta se ei ole jotain sellaista, jossa komissio voi auttaa. Mutta minun täytyy sanoa, että olin tyytyväisyydellä panin merkille tämän yhteisen julkilausuman, jotka, jonka Slovakian ja Unkarin pääministeri esittivät siinä mielessä, että he tekevät hyvin tehokasta yhteistyötä äh, valvoakseen että vähemmistöjen oikeudet ja intressit ovat täysin kunnioitetut. Ja he ovat tietääkseni myös sopineet, että korkeat edustajat etyjistä heitä neuvovat tämän prosessin aikana, jotta voidaan nähdä, että asia sovelletaan asianmukaisesti. Komissio seuraa hyvin läheisesti prosessia ja katsoo, että mitään sellaista ei tehdä, joka olisi Euroopan laivastaista. Paul, vielä lisäkysymys. Biztos jelölt asszony válasza megnyugtatott engem, és látom, hogy jó ismeri el a hely. Vastaus minua rauhoitti, se tunnette tilanteen erittäin hyvin. Meillä on silti se pelko, koska, koska monikielisyysvirkoja on poistettu ja teillä on vain osittain tämä tehtävä ja toivottavasti pidätte tätä sydämen asiananne pieniä kieliä ja vähemmistöjä suojella. Kirjallisissa vastauksissanne kirjoitatte, että suunnittelette konkreettisia toimia monikielisyydessä. Mitä nämä konkreettiset toimet ovat? Uh, the question of languages in the multi- Kielikysymys ja monikielisyys, kuten sanoin aiemmin, siinä pitäisi pyrkiä ei pelkästään kasvattamaan monikielisyysbudjettia, vaan myös vahventamaan ohjelmiamme monikielisyydestä. Uskon, että 2012 vuoteen mennessä otamme uudet viidetarvot käyttöön nuorille ihmisillemme kielten oppimisen osalta. Tällaiset benchmarkit. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää, koska en ole kovin tyytyväinen siihen tapaan, jolla 1 plus 2 päätös on tehty ja sovellettu. Tätä pyrkimystä täytyy parantaa, jotta kaikki lapset voisivat alkaa omaksua kieliä heti hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien. Fisas. Kiitoksia, herra Fisas. Gracias, señora presidenta. Bienvenida. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, Rova Vasiliu. Jean Monnet-ohjelma on ollut erittäin tärkeä väline, jotta voidaan helpottaa tietoa integraatiosta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä. Se on kannustaa opetusta ja herättää keskustelua Euroopan unionin kaikkein korkearvoisten elinten välillä. Elinikäinen oppiminen 2007-2010 ohjelmassa verrattiin Jean Monnet-ohjelmaa Leonardo da Vinci ja muihin ohjelmaan, kun ajatellaan turvaa elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Haluaisin tietää, mitä ajatuksia teillä on Saamone ohjelmasta. Tullaanko sitä vielä vahvistamaan ja laajentamaan? Uh, the new, the new program. Uusi ohjelma ei tarkoita sitä, että jotenkin luovutaan olemassa olevista ohjelmista, erityisesti kun ajatellaan menestyksekkäitä ohjelmia. Meidän tavoitteenamme ei ole poistaa menestyksekkäitä ohjelmia, vaan vahvistaa niitä, katsoa missä on heikkouksia ja katsoa miten ohjelmia voidaan parantaa. Charmone on todella ollut menestyksekäs ohjelma. Siinä luodaan yhteyksiä yliopistoprofessoreiden välille EU-ssa. Voimme käyttää hyväksemme heidän osaamistaan EU-sta. Lisäksi tämä on hyvä tapa lisätä kansalaisten tietoisuutta Euroopasta, kerta miten täällä toimimme EU:ssa. Lisäksi se, että tuemme useita eurooppalaisia instituutteja, jotka olemme valinneet ja jotka esittävät meidän Eurooppa-visioitamme. Tämä on jatkettavaa työtä. Ei ole tarkoitus siis poistaa ohjelmia, vaan niitä vahvistaa. Kiitoksia. Lisäkysymys, herra Fissas. Halusin vielä kysyä. Tässä uudessa vaiheessa salkkuunne kuuluu myös Marie, Marie Curie-aloite. Se kuuluu tähän asti tutkimussalkkuun. Tämän toimen toteuttamisessa otetaan huomioon erityisesti huippuosaaminen tästä. Aiotteko jatkaa järjestelmää sellaisena kuin se on nyt? Se on antanut hyviä tuloksia, vai onko teillä jotakin ajatuksia sen muuttamiseksi? Well, I think the, the reason... No minusta tuntuu, että puheenjohtaja Barroso päätti siirtää Marie Curie-aloitteen tähän pääosastoon siksi, että haluamme vahvistaa tätä osaamisen kolmiota, koulutus, tutkimus ja innovaatio. Tämä on hyvä tutkimuksen ohjelma, mutta nämä kolme pitää yhdistää. Ei tämä tarkoita sitä, että lähdemme nollasta ja jätämme huomiotta hyvin tehdyn työn. Aion tehdä läheistä yhteistyötä tutkimuskomission jäsenen kanssa, jotta voimme ajaa tätä eteenpäin ja käyttää tutkijoita ja kannustaa tutkijoita yhtä paljon kuin ennenkin on tehty. Tämä on hyvin tärkeää, voin vakuuttaa että me emme mitenkään halua haitata tätä loisto-ohjelmaa. Haluamme vain rikastuttaa tätä osaamisyhteiskuntamme kolmiota. Nevedalova. Sitten edustaja Nyteva Lova. Uh... Pani kandidátka, ja sa chcem spýtať otázku ohľadne mládežníckej politiky. V súčasnosti sa stretávame s tým, že mladí... sen ehdokas nuorisopolitiikasta kysyisin. Tällä hetkellä nuoret ihmiset eivät ole kovin paljon kiinnostuneita päätöksentekoprosessista EU-ssa ja EU-politiikan tekemisestä. He ajattelevat, että EU voisi vähemmän välittää nuorista ihmistä. Minun kysymykseni on seuraava. Voitteko ennakoida mitään kehyksiä, jotka koskisivat yhteistyötä EU-politiikkaa koskien ja miten ennakoisitte toimia uudessa EU 2020-strategiassa? Ja sitten tämä European Youth Pact, voitteko sitä valaista? <laughs> was uh, interrupted, but uh, regard... Tulkausta se keskeytyi, mutta koskien nuorten ihmisten kiinnostumattomuutta Euroopan asioihin ja tämä välimatka ihmisten erityisesti nuorten ja meidän välillämme. Tämä ei koske pelkästään Euroopan asioita, vaan se luonnehtii myös monia muita yhteiskuntia, jäsenvaltioita. Meidän täytyy kiinnittää, houkutella nuorten ihmistemme huomio. Ja se on lisäys myös Lissabonin sopimukseen, että meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotta voimme varmistaa, että ihmiset ovat enemmän mukana yhteiskuntiemme demokraattisessa elämässä. Ja tämän pitäisi olla keskeinen osa ohjelmiimme tulevaisuudessa. Miten voimme saada nuorten ihmis, nuoret ihmisemme liikkeelle ja kiinnostumaan Euroopan asioista, mutta myöskin paikallisista, kansainvälisistä ja alueellisista asioista. Se on osa mukaanottamisen prosessia, kun halutaan, siis tämä niin kutsuttu inkluusio, sen pitäisi olla osa myös politiikan tekoa Euroopan tasolla, mutta myös jäsenvaltioissa. Ähm, äh, en tiedä tulkauksesta, menikö siihen oikein, mutta ihan spesifisesti kysyin, nimenomaan kysyin, että mitä ajattelen tästä kysymyksestä, pidin sitä, että heidän varansa pitää enemmän rakentaa, mutta miten äh, konkreettisesti, nimenomaisesti haluatte tässä edetä 2020 uusi Euroopan strategia liittyen Eurooppaan nuorisopolitiikkaan European Youth Pact-asiaan. How I going to build on that? Miten sen verran rakennan? Meillä on ohjelmissamme erityiset osat, jotka erityisesti koskevat nuorten mukaanottamista demokraattiseen prosessiin. Ja näitä ohjelmia vahvennetaan, koska kuten sanoin, nuorten ihmisten mukanaolo ja kiinnostus Euroopan asioihin ja siihen, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, kunnissa tapahtuu, alueella tapahtuu, on hyvin tärkeää. Tämä on huomattu tämä välimatka myöskin viime eurovaaleissa. Emmekä halua, että tämä tilanne jatkuu nuorten ihmisten vähäinen kiinnostus. Joten sen kanssa täytyy tehdä töitä. 2020 sitten tietysti nuoret ihmiset ovat olennainen osa koko koulutuspolitiikkaamme, ammattikoulutusta, uusia taitoja ja ammattipätevyyksiä, koska he ovat tulevaisuutemme. Jos emme painota nuorten ihmisten asua, asiaa, niin kenelle sitten painotusta annamme? Madam, uh, eh, Mr. Kiitoksia. Sitten herra Lockhart. These times of, uh, Kiitos näinä taloudellisen taitoman aikoina jopa loppututkinnon hankkineilla on hankaluuksia saada työpaikka. Kilpailu kärjistyy markkinoilla. Silloin on parannettava koulutuksen ja bisnesmaailman vuoropuhelua, kuten itse että Siksi kouluja ja yliopistoja pitää modernisoida. Ja silloin tarvitaan myöskin kumppaneita, jotka voivat auttaa tutkimuksen ja yliopistojen rahoituksen kanssa. Jos oletetaan, että teillä on samat huolenaiheet teillä tässä, niin kuin teillä varmasti on, niin minä haluaisin kysyä seuraavaa. Miten aiotte edelleen parantaa tätä yhteistyötä ja parantaa tiedon siirtoa yliopistojen ja yritysten välillä? Minusta tämä kumppanuus yliopistojen ja yritysten välillä on tähän mennessä toiminut menestyksekkäästi. Me näemme edut Aikaisemmin jo viittasin siihen, miten voidaan yhdistää osaaminen työpaikkoihin niin, että annetaan kaikille kansalaisillemme mahdollisuus löytää työpaikka. Mutta me olemme keränneet hyvää kokemusta yliopisto Business Forumin yhteydessä ja tätä työtä on nyt laajennettava ammattikoulutukseen – se on mielestäni tärkeää. Ja myöskin opiskelijoiden sijoittaminen yrityksiin on tärkeää, koska tämä antaa myöskin käytännön kokemusta siitä, mitä opiskelijat voivat tehdä. Kyse ei ole ainoastaan teoreettisesta osaamisesta, tiedosta. Ja lisäksi tätä työtä tulisi laajentaa kouluihin. Koulujen tulisi myös olla yhteydessä yritysmaailmaan. Minulla on kotoa kokemusta. Vuosittain järjestetään viikko, jonka aikana loppututkinnon saanut saa seurata yhtä ammattilaista työssään, jotta näkisi enemmän työtä käytännössä. Ja näin voidaan tehdä, siis sijoitetaan ihmisiä työpaikoille, yrityksiin. Se on tärkeää olette oikeassa siinä, että forumi on hyvä aloite, jota pitäisi laajentaa ammattikoulutuksen ja koulujen suuntaan. Kiitos. Seuraava kysymykseni on konkreettisempi, koska menestyksekkäitä välineitä jo on, kuten puhuitte tästä kumppanuudesta. Tanskassa, minä tulen sieltä, meillä on järjestelmässä kolme osapuolta on mukana, yliopisto, yritys ja valtio – ja silloin voi hankkia osaamista, lisäpätevyyttä yrityksen kautta. Ja yritys saa silloin valtiolta tukea ja silloin työntekijä jakaa aikansa 50 prosenttia työpaikalla, 50 prosenttia yliopistossa. Ajaisitteko te tällaista tohtorin tutkintoa, joka voitaisiin hoitaa näin? Ja voitteko huolehtia siitä, että riittävä rahoitus on turvattu. Kiitos, minun pitää tarkkaan tutkia tätä. Katsoin, miten parhaiten voimme hyötyä tästä järjestelmästä. Olen varma, että työmme perustaa on yhteistyö ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen. Jos vakuutumme siitä, että tämä Tanskan esimerkki on hyvä käytäntö, sanoisin, että Minun politiikkani olisi se, että hyvä käytäntö voi siirtyä hyvän politiikan ajamiseen. Jos me vakuutumme siis siitä, että tämä on hyvä esimerkki, niin saatamme hyväksyä sen. Hyvänä esimerkkinä. Schmidt, please. Kiitoksia, Rouva Sanchez-Smith. Rova Vasilio, aloititte puhumalla moninaisuudessa yhtenäisyydestä. Puhuitte myös yleissopimuksesta, joka koskee kulttuuristen, äh, kulttuurista monimuotoisuudesta Unescon äh, yleissopimus. Puhuitte myös viittauksista kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden. Haluaisin tietää, mihin toimiin ryhtyy lähdytte edistääksenne kulttuurista monimuotoisuutta Euroopan unionissa ja myös ulkopuolella erityisesti vähiten kehittyneimmissä maissa ja naapurimaissa ja välimeren maissa? Yksi tavoitteistamme on se, että tuemme kulttuurista monimuotoisuutta ja Unescon yleissopimuksen ratifiointia kulttuurista monimuotoisuudesta. harmikseni luin, että liikaa jäsenvaltioita on, jotka ovat vielä ratifioineet niitä nimeä, mutta toivon, että hyvin nopeasti ne ratifioivat. On myös ehdokasmaa, joka on ratifioinut. Toivottavasti he myöskin ratifioivat. Ja täytyy tukea myös kulttuurista monimuotoisuutta suhteessamme ulkomaailmaan. Ja kun sanomme, että tukea ratifiointia tässä yleissopimuksessa tarkoitamme myös maailmanlaajuisesti. Ja mielelläni kuulin ja luin, kun oli tämä EUn ja Kiinan äskettäinen huippukokous, niin yksi tuloksista, lopputuloksista oli se, että, kun, että yksi asia, joka otettiin esille tässä yhteisessä kommunikeassa, niin oli juuri se, että EU ja Kiina tukevat tämän yleissopimuksen ratifiointia. Kulttuurista monimuotoisuutta tuemme myös monilla muilla tavoin kolmansien maiden kanssa ja kolmansissa maissa, koska mielestäni emme elä eristyksissä, elämme globaalisessa maailmassa ja suhteemme ulkomaailmaan ovat asioita, pitäisi tukea. Ja kulttuurinen monimuotoisuus ja se, että sitä kunnioitetaan, sen pitäisi olla yksi perustoista suhteessa me ulkomaailmaan. Ja meillä on sopimuksia, protokolloja koskien tätä monien maiden kanssa. Minun täytyy sitä faktaa painottaa, että kahdenvälisissä me kolmansien maiden kanssa ehto niille on se, että ne ovat jo ratifioineet tämän Unescon yleissopimuksen kulttuurista monimuotoisuudesta, koska uskomme, että se on ennakkoehto minkälaisille tahansa suhteelle kolmansien maiden kanssa. Jatko kysymys. Excusez-moi, c'est terminé. Justement, dans ces protocoles, quel est votre... Niin, mitä ajattelette pöytä kulttuuriympär... kulttuuriyhteistyön pöytäkirjan mukaan ottamista kauppasopimuksiin maiden kanssa? Innovative in how we... Mielestäni täytyy olla innovatiivisia siinä, miten kulttuurista monimuotoisuutta tuetaan. Kauppasopimukset mielestäni on hyvä tapa tukea kulttuuria myös, koska kuten sanoin aiemmin, keskinäinen ymmärtämys ja kunnioittaminen ja kulttuurin monimuotoisuus välillä, välillämme on ennakkoehto muille suhteille. Jos, jos haluamme kauppasuhteita rohkaista muiden maiden kanssa, pitäisi olla varmoja siitä täysin, että kulttuurista monimuotoisuutta kunnioitetaan ja niihin liittyvistä asioista sovitaan. Kiitoksia. Sitten herra Ivan. kysymys yleisöltä. Luen sen sellaisenaan. Lissabonin sopimus astui voimaan ensimmäinen joulukuuta 2009. Se antaa Euroopan unionille uusia toimivaltuuksia urheilun alalla. Kysymys kuuluu, mikä on teidän urheilustrategianne EU:ssa? Missä määrin aiotte edistää urheilua yhdentymisen ja sosiaalisen osallisuuden edistäjänä ja kulttuurien välisten vuoropuhelun edistäjänä? Uh, Kuten aikaisemmin sanoin vastatessani toiseen kysymykseen, urheiluun liittyy tietty hyvin tärkeä ulottuvuus. Sen urheilun siis yhteiskunnallinen rooli. Meidän on käytettävä urheilua, ajettava sitä urheiluna, mutta myös muun politiikan välineenä. Esimerkiksi tämä kokemukseni terveydestä, liikunnasta, liikunnan ja terveyden yhteydestä tutkimukset osoittavat selkeästi, että liikunnan puute on hyvin pitkälti vastuullinen liikalihavuudesta ja muutenkin heikosta terveydestä. Mutta nyt meillä on ohjelmat 2009-2010 ja näin tasoitetaan tietä pysyvämmälle urheiluohjelmamme. Me teemme tässä yhteistyötä ja voimme katsoa, miten parhaiten voimme hyödyntää uutta toimivaltaa sopimuksen nojalla. Me olemme käsitelleet erittäin tärkeitä urheilukysymyksiä, kuten sukupuolten välinen tasa-arvo, urheilun sosiaalinen vaikutus urheilukoulutuksessa, opetuksessa. Ja nyt meidän pitää pohtia myöskin esimerkiksi väkivaltaan ja rasismiin liittyviä ongelmia urheilun alalla. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja toivon, että voin tehdä läheistä yhteistyötä teidän kanssanne, jotta voimme ajaa näitä asioita eteenpäin. Kiitos. Onko teillä lisäkysymys? Ei. Kiitos. Gospa predsednica, spoštovana kandidatka, eh, dovolite mi eno bolj splošno vprašanje. Puheenjohtaja Rova Vasilio, haluaisin esittää teille yleisluontoisen kysymyksen. Alussa puhuitte yhtenäisyydestä moninaisuudessa. On aivan selvää, että myös koulutusalalla Euroopasta on tulossa aivan omanlaatuinen alue on paljon harmonisointia, Kööpenhaminan prosesseja, Bolonian prosesseja, mutta on myös paljon vaikeuksia. Niistä mainitsitte itsekin. Miljoonat nuoret eivät pääse kouluttautumaan ja vain 10 prosenttia eurooppalaisista osallistuu ammattikoulutukseen. Monet nuoret jättävät koulun kesken koulutusjärjestelmien tunnust, vastavuoron tunnustaminen puutteellista. Oletteko sitä mieltä, että avoin koordinaatiomenettely on erittäin, edelleen oikea tapa toimia koulutuksen koordinoinnissa Euroopan unionissa? Kyllä, minusta tuntuu, että tällä alalla tämä on varmaankin paras tapa jatkaa työtä. Ongelmana on se, että meidän tulisi painottaa enemmän kokemuksia. Kuten sanoin aikaisemmin, me olemme keränneet erilaista kokemusta. Meillä on erilaisia ajatuksia eri jäsenvaltioissa. Me emme halua harmonisointia. Mutta meidän on katsottava ja opittava hyvistä käytänteistä. En niin, että kopioimme sinänsä, mutta meidän pitäisi katsoa, miten tiettyä ongelmaa käsitellään ja miten voitaisiin parhaalla tapaa sopeuttaa toimia kansallisen ympäristöön. Näin työtä voidaan hyvin ajaa eteenpäin. Tämä on nähty esimerkiksi Polonian prosessin kautta. Tiedän, että ministerit olivat epävarmoja aluksi ja Polonian prosessiin liittyy edelleen ongelmia. Emme ole olleet sataprosenttisen menestyksekkäitä, mutta suurinta osin olemme saaneet menestystä aikaan ja meidän tulisi tätä yhteistyötä jatkaa muillakin aloilla – mainitsin aikaisemmin ammattikoulutuksen monimuotoisuuden. Meidän pitäisi tehdä mielestäni läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja esimerkiksi Tsekin tasavallassa tiedän, että ammattikoulutusinstituutit toimivat erittäin hyvin. Meidän pitäisi katsoa, miten voidaan tunnustaa nämä tutkintotodistukset, jotta koulutus ja kokemus leviäisi laajemmalle. Any other question? Please. Please. Onko lisäkysymys? Olkaa hyvä. Mate, Euroopan komissio, kako tudi druge Euroopan instituutio. On selvää, että Euroopan komissio ja muut elimet omaavat rajoitettuja toimivaltuuksia puuttuakseen suoraan eurooppalaiseen koulutukseen, mutta tiettyjen menettelyjen ansiosta ja niiden nopeuttamisen ansiosta voitaisiin esimerkiksi parantaa opetusta kouluissa. Aikaisemmin oli ajatus kielellisestä indikaattorista, niiden käytöstä Euroopan kouluissa. Komissaari Fidel ehdotti tätä, mutta se jäi hieman unholaan. Haluaisin nyt tietää, onko se, otatteko sen edelleen huomioon? Ja uskotteko, että kielten opiskelu on eurooppalaisille nuorille tärkeää. Tehdäänkö tällaisia tutkimuksia? No minä uskon kyllä, että tämä on asia, jota tulen ajamaan eteenpäin, koska siihen uskon. Minulla on kaksi tytärtä, ja ovat naimisissa, minulla on lastenlapsia. Minä tyttärelleni aina sanoin, että minä en aikoinani saanut monia mahdollisuuksia oppia kieliä. Nyt pyrin parantamaan kielitaitoa, niin olen vastuussa myös monikielisyydestä ja siksi minun on tehtävä tätä työtä enemmän, mutta vaikeaa se on minun ikäisenä. Meidän pitäisi lähteä liikkeelle ihan pienistä lapsista, koska on todella uskomatonta, miten pienet lapset voivat sienen tavoin herätä tietoa. Ei pidä epäillä, että näin sotketaan kielitaitoa. Minä olen nähnyt, miten kaksikielisessä perheessä lapset puhuvat vanhemmille eri kieltä ja sitten vielä kolmatta kieltä kavereiden kanssa koulussa. Lapset voivat kyllä oppia ja meidän pitäisi antaa lapsille mahdollisuus oppia enemmän kieliä. Ei ainoastaan oppimisen takia, vaan tätä kautta välineenä parantaa elämää. Um, um, Ms. uh, I'd like to return to the... Uh, Haluaisin urheiluun palata ja siihen, että oikeusvarmuutta puuttuu. Parlamentti mielestäni on osoittanut tehnyt selväksi, että meidän täytyy päästä eroon tapauskohtaiselta hallinnoinnilta. Ja tämä on erityisen relevantti kolmella alueella. Mediaoikeuksien yhteismyynti, urheilun ja infrastruktuuri, julkinen rahoitus ja sitten pelaajien agentit ei pelkästään <clears throat> jalkapallossa, vaan kaikessa urheilussa. Nyt kun Lissabonin puitteissa on uudet toimivaltuudet, niin paljon odotuksia kohdistuu urheilumaailmasta. Konkreettinen kysymys. Oletteko halukas valmistelemaan suuntaviivat, jotta enemmän oikeusvarmuutta juuri näissä nimenomaisissa yhteismyynti, kollektiivinen myynti, pelaajakentit ja niin edelleen? Uh, uh, pointed out Kuten ihan oikein otitte esille, ei voi olla yleissääntöä kaikille. Teemakohtaisesti täytyy käsitellä asiaa. Kolme teemaa mainitsitte ja olen halukas tekemään yksiköiden kanssa lähettää yhteistyötä, mutta mikä tärkeintä, urheiluliik- urheilujärjestöjen kanssa, jotta paras, parhaat ratkaisut näissä tapauksissa teemoissa voidaan löytää. Ja komission jäsenkollegoiden kanssa täytyy tehdä sitä yhteistyötä myös, koska on EU-lakeja tässä asiassa mukana kilpailu, sisämarkkinat, li- liikku- liikkumisen vapaus, vapaus palvelu ja kaikki nämä asiat ovat hyvin tärkeitä. EU-laissa oikeudessa ne täytyy kunnioittaa, mutta täytyy katsoa, miten urheilun erityispiirteet voidaan ottaa huomioon ja löytää parhaat mahdolliset ratkaisut, jotta nämä mainitsemanne tavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäkysymys, herra Bellet, olkaa hyvä. Kernaasti, Rova Pak. Suuntaviivoista haluaisin toistaa kysymykseni. Oletteko halukas niitä valmistelemaan? Sitten dopingin torjunta. Se on vielä lisähaaste teille ja meille. Ja erityisemmin vielä se, että on urheilu, urheilijoiden yksityisyyden kanssa tässä ristiriitaa, että mikä on mielipiteenne antidoping koodin ja VADAN toimista ja haluatteko, että niitä modifioidaan? First on your first question. Ensimmäinen kysymys. Täytyy nyt katsoa, mitkä mahdollisuuteni ovat. Yksiköiden kanssa täytyy tehdä työtä ja katsoa, että ovatko suuntaviivat jotain sellaista, jota voimme tehdä oikeudellisen yksikön kanssa puhun ja muiden komissioiden kanssa, jotka asiassa ovat osallisina, ja katsotaan, että olisivatko suuntaviivat ratkaisussa. Mutta se, mitä voi luvata, on se, että olen valmis vuoropuheluun ja katsomaan, että miten tätä voidaan parhaiten tukea. No sitten dopingin vastainen toiminta. pitkä vuoropuhelu Vadan kanssa on käyty. Vada on parantanut sääntöjään suuressa määrin. Vieläkin tietysti Parantamisen varaa on, mutta henkilökohtainen mielipiteeni tästä, että täytyy ilmoittaa olinpaikkansa urheilijan, niin tietysti oikeasuhtaisuuden periaatetta täytyy soveltaa. Onko tämä oikeasuhtausta, oikeasuhtaista verrattuna tähän yksityisyyden suojaan sitten nämä kaksi tennispelaajan, heillähän tuli pelikieltoa vuodeksi belgialaiset tennispelaajat, koska he eivät ilmoittaneet olinpaikkaansa, sitä sääntöä vastaan toimivat. Tietysti odotamme tuomioistuimen päätöstä tässä ja komissio tutkii asiaa, koska valitus on tehty. Frau Kommissarin, auf eure... Herra komissaari, Euroopan tasolla on jo ja joidenkin kansallisten kulttuuriinstituuttien välillä. Niinkö? Tämän verkoston tulisi luoda puitteet näiden instituutien yhteistyölle kulttuurihankkeiden aloitteiden yhteydessä. Mitä mieltä olette siitä, että Euroopan tasolla saataisiin kulttuuri sisällytettyä ulkosuhdepolitiikkaan? Eh, Mainitsin jo Unescon yleissopimuksen kulttuurin monimuotoisuudesta. Meidän pitää ensin tietenkin huolehtia siitä, että se saadaan ratifioitua maailmanlaajuisesti, mutta myöskin, että kulttuurinen monimuotoisuus otetaan mukaan suhteissamme ulkomaailmaan. Koska, kuten sanoin, me elämme globaalissa maailmassa, jossa on kunnioitettava kulttuurien monimuotoisuutta. Kulttuurivaihto, kulttuurisuhteet EU-maiden välillä ja muiden maiden kesken ovat hyvin tärkeät. Meidän me voimme näin lisätä vastavuoroista ymmärrystä ja lähentää kansoja toisiinsa, joten tämä on hyvin tärkeää. Danke. Eine zweite Frage, Herr Fleckenstein. Toinen kysymys, herra Fleckenstein. Ich beziehe mich auf den let- Ihan lyhyesti. Kysymyksenne viimeiseen osaan viitaten. Voisitteko ajatella, että tällaista järjestettäisiin EU-tasolla vai oletteko sitä mieltä, että tässä on enempi kysy yksittäisten jäsenvaltioiden toimista? Miten tämä sen voitaisiin ottaa EUn politiikkaan mukaan? Well, it depends. No, tämä riippuu tietenkin siitä, mitä tarkoitatte järjestää kehittelemisellä. Jos olette sitä mieltä, että EU ja kolmannet maat pitäisi tässä jotenkin yhdistää. Tätä työtä me jo teemme. Meillä on jo ohjelmia, jotka kannustavat kulttuurivaihtoon, edistävät muita kulttuureja EU-ssa ja päinvastoin. Yksi esimerkki vain. Shanghain näyttelyn yhteydessä pyrimme käyttämästä hyväksemme, jotta voisimme edistää EUn kulttuuria ja esitellä sitä kenelle ja muille maille. Olemme myöskin puhuneet tästä muiden maiden kanssa Brysselissä. Monissa muissa valtioissa varmasti myös kuulin eilen, kun puhuin yksikköni kanssa, että kun Liverpool oli eurooppalainen kulttuuripääkaupunki, niin siellä – oli intialaisen taiteen näyttely, kiinalaisen taiteen näyttely, afrikkalaisen taiteen näyttely myös. Tämäkin on tapa edistää kulttuurivaihtoa. Kysyn senior Kiitoksia. Sitten herra Vatti. Grazie, grazie tante. Kiitoksia. Minulla on kysymys ranskaksi veneisen tässä yhteen italiaksi. Euroopan Yliopistoilla on sopimuksia vastavuoroisen tunnustamisen äh, edestä tutkintojen suhteen, mutta maiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka opiskelijoiden työtä tuetaan, millaista tukea, stipendejä, tukea annetaan. Italiassa on yliopistoissa jopa 300 000 kirjoilla olevaa opiskelijaa. Mitä Euroopan unioni voisi tehdä niin, että eri yksittäiset jäsenvaltiot edistäisivät paremmin näitä äh, yliopistokoulutuksen kannalta hyvin tärkeitä näkökohtia? I know that there is a very wide... Tiedän, että on hyvin suuri ero jäsenvaltioiden välillä siinä, mitä he tekevät opiskelijoiden liikkuvuuden eteen. Erityisesti avustuksia, liikennettä, busseissa, asumisoloja, suuret erot. Tiedät rajoitukset, jotka meillä on. Emme voi pakottaa jäsenvaltioille tai yli, yliopistoille näitä asioita, koska yksi tavoite on te, se, että yliopistot olisivat riippumattomia ja autonomisia, ja sitä täytyy kunnioittaa. Mutta voimme rohkaista jäsenvaltioita näin tekemään, koska jos ne huomaavat nämä hyödyt ja opiskelijoidensa kiinnostuksen liikkuvuuteen, he tekevät saman ulkomaisille opiskelijoille omissa maissaan. Mutta missä me voimme auttaa, on se, että Euroopan investointipankin kanssa nyt käymme keskusteluja, joka antaa halpakorkoisia lainoja opiskelijoille. Mutta tämä riippuu kahdenvälisistä sopimuksista jäsenvaltioiden ja pankin välillä. Eikä voi olla, ollakaan muuten. Mutta nyt yritämme rohkaista pankkia siihen, että olisi yhtenäinen järjestelmä opintolainoille jokaisessa jäsenvaltiossa joka siis jäsenvaltion tietysti täytyy sopia siitä, että kuka lainojen hallinnointia hoitaa, mutta se olisi yksi tapa rohkaista ja tukea opiskelijoiden liikkuvuutta. Sì, vorrei... Onko vielä jatkokysymys? Niin halusin vain lisätä, että oikeastaan... No niin, minulla on oikeastaan niin oma vastaus. Minä tarkoitin jonkinlaisia Maastrichtin kriteerejä eurooppalaisten tutkintojen tunnustamiseksi, mikäli yliopistot ovat liian suuria tai tukea liian vähän, niin ne, niiden tutkintoja ei tunnustettaisi. Voitaisiin jollakin tavalla lähentyä tätä Euroopan unionin kannalta juuri tältä kannalta, näiden tutkintojen tunnistamisen kannalta? Aina asia, kun voi luvata, on se, ensi maaliskuussa on seuraava ministeri kokous Polonen prosessista. Kymmenen vuotta Polonen prosessin aloittamisen jälkeen. Ja sen vuoksi ministerit pitävät kokouksen Viinissä ja Budapestissa. Se, mitä voin luvata teille, on se, että keskustelen tästä ministerien kanssa – koska näin sen edut. Mutta ministeriön täytyy asiattaa esille. Heidän täytyy nähdä nämä edut myös. Heidän täytyy huomata myös nämä mahdollisuudet, koska sillä on tietysti myös rahoitusvaikutuksia. Jokaisella jäsenvaltiolla on tietysti omat erityiset tilanteensa. Keskustelemme ja katsomme, mitä tällä alueella voidaan saada aikaan. Grazie. Yeah, Mrs. Vasiliu, I regret that I have to talk from your back. Pahoittelen, että joudun puhumaan täältä teidän takanne. Esityksessäni jo puhuitte siitä, että meidän on välttämätöntä löytää hyvä tasapaino sen välillä, että nettiin on helppo pääsy, vapaa pääsy ja toisaalta pitää kunnioittaa tekijänoikeuksia. Ja haluaisin lisätä tänään vielä sen, että tiedämme, että emme halua poliittista sensuuria netin Kiinan tai Iranin tapaan, mutta toisaalta pitäisi pohtia sitä, miten voidaan löytää hyvät ratkaisut tämän tasapainon aikaansaamiseksi. Voisittekohan sanoa tästä aiheesta jotain? Yes. Um... Kyllä. Epäilemättä. Mä en usko, että kukaan tätä epäilee. Teknologian kehityksen takia ei voida epäillä sitä, että tekijän oikeuksien kautta pitää antaa korvaus luovasta työstä, koska luovaa työtä ei muuten tehdä. Mutta kuten sanoitte, samalla meidän täytyy avata uutta teknologiaa, jotta kansalaiset saavat helpomman pääsyn tieto- ja kulttuuriin. Tähän aiheeseen liittyy monia lisäisiä kysymyksiä. Minä voin vakuuttaa teille sen, että teen läheistä yhteistyötä esimerkiksi kilpailukomissaarin, sisämarkkinakomissaarin kanssa, jotta voisimme yhdessä pyrkiä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun tähän ongelmaan. Meidän pitäisi myös pohtia sitä, miten voimme tukea päästä kulttuuria. Digitaaliset kirjastot esimerkiksi pitää katsoa, miten voidaan yhdistää toisaalta kirjailijoiden ja julkaisijoiden edut ja toisaalta lukijoiden, kansalaisten helpompi, yksinkertaisempi mahdollisuus päästä käsiksi kirjoihin. Me tarvitsemme nyt hyvin avointa vuoropuhelua komission jäsenten välillä, mutta myöskin meidän pitää ottaa huomioon kaikki muut tärkeät sidosryhmät tässä. So that means that you already... Tämä siis tarkoittaa sitä, että järjestetään konferenssia sidosryhmien kanssa ja komissaari kollegoiden kesken, että saadaan pragmaattiset ratkaisut. Totta kai Tähän minä sitoudun. Tiedän, että aloitteita on ollut ennen useita. Nyt me tarvitsemme koordinointia, koska komissiolta vaaditaan tässä koordinoituja toimia läheisessä yhteistyössä, kuten sanoin, kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa, koska meidän on otettava huomioon kaikkien osapuolten edut. Dankeschön, Frau Pack. Kiitoksia, Pak. Kiitoksia, että meillä on mahdollisuus keskustella kanssanne, hyvä komissio ja sen ehdokas. Kaksi ohjelmaa vain ovat suunnattu EUn ohjelmista nuorisolle maista EUn ulkopuolella. Erityisesti entisen neuvostoliiton alueen nuorista tässä haluaisin puhua. Haluaisin kysyä erityisesti tai muun muassa muus Mundus, josta puhuitte, niin haluaisin kysyä, näettekö mahdollisuutta siihen, että kasvatettaisiin rahoitusta juuri näille ohjelmille? Ja tämä ohjelma, jota te ehdotitte, ja näettekö mahdollisuutta siinä, että tätä ohjelmaa voitaisiin suunnata itäisen kumppanuuden maille ja niiden maiden nuorille? I hope yes. Toivon. Kyllä, ja toivon, että nämä nuoret voidaan ottaa mukaan. Mutta lisäksi Erasmus Mundukseen, joka mielestäni on fantastinen ohjelma ja sitä pitäisi vahventaa ja antaa sille potkua, niin ei unohdeta lisäystä salkkumme, joka on Mari Kyri ohjelma. Ja se on hieno mahdollisuus nuorille tutkijoille, jotka eivät ole pelkästään EU-sta, vaan myös sen ulkopuolelta, jotta he voivat tehdä yhteistyötä meidän tutkijoidemme kanssa ja rikastuttaa ihmistemme kokemuksia tutkimusalueella omalta osaltani. Ja se on ihan ymmärrettävää, että jos halutaan menestyä siinä, että saadaan vauhtia näihin ohjelmiin, niin tietysti yritän saada suurempaa budjettia näille. Mutta tähän tarvitsen teidän tukeanne. Ja parlamentin tuki mielestäni on hyvin tärkeä, koska nyt aloitamme uudet neuvottelut budjetista, uusista rahoitusnäkymistä puitteista. En voi sitoumuksia tehdä nyt, mutta varmastikin teen kaikkeni, jotta voin huolehtia siitä, että kulttuurikoulutus, monikielisyys otetaan kunnolla huomioon uusissa rahoituspuitteissa. Kiitoksia herra Mikalski. Voimme vakuuttaa teille, että tuki tällaisille toimille sen saatte parlamentin puolelta. Mutta haluaisin tarttua saada teiltä takuut siitä, siis ei siitä, että yritätte ja että toivotte ja että teette kaikkenne, vaan että kun te olette sillä komission jäsenenä, niin että silloin rahoitus näille ohjelmille, jotka koskevat niiden itäisten Euroopan maiden nuorisoja, jotka eivät ole EU-jäseniä vielä, että niitä rahoja lisätään – ja tämä ohjelma, jota te ehdotitte, että sinne löytyy rahoja siihen tarkoitukseen, että nämä nuoret niissä maissa voisivat hyödyntää meidän kokemuksiamme ja vaurauttamme. Madame Basilio. I, I would be very happy. Hyvin. Mie olin iloinen, jos voisin sitoumuksen antaa. Vois, voisin antaa sitoumuksen, tai siis voisin antaa sitoumuksen, että teen parhaani, mutta sehän ei riipu minusta pelkästään. Sen vuoksi voin tehdä, tämä on se enin, mitä voin tehdä. Se on sama kuin pyytäisitte ministeriänne, koulutusministeriä maassanne, joka vastaa tutkimuksesta myös, sanomaan, että onko hän kiinnostunut budjetin lisäämisestä omalla työ, oman työnsä alueella. Tietysti tämä ministeri pitäisi oikein hyvänä budjetin kasvattamista, joten minäkin myös. Mutta hyvin mielelläni kuulen, että minulla tuki parlamentilta on. En minä sitä epäilytkään, koska tiedän, että miten tämä jäsenen valiokunnat ovat ottaneet nämä asiat omakseen. Enkä epäile, ettekö te minua tukisi, mutta tarvitsemme myös jäsenvaltioiden tuen, neuvoston, tarvitsemme sidosryhmien tuen, koska niiden rooli siinä, kun halutaan lisää rahaa näille asioille, on hyvin tärkeää. Herr Biski, bitte. Biski, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Uudessa nuorisostrategiassa puhutaan paljon digitaalisesta osallistumisesta. Minulla on tässä kysymyksenä se, onko teillä jo aloitteita suunnitteilla – jotta nuorten digitaalinen osallistuminen saisi tukea? Eh, nobody can... Eh, Kukaan ei varmaankaan voi epäillä sitä, että uuden teknologian sisällyttäminen on työssämme tärkeää koulutuksessa, kulttuurin osalta myös. Kuten johdannossani sanoin, meillä on uusi mediaohjelma, elokuvalasta tulee digitaalinen ala ensi vuonna. Meidän pitää tukea elokuvalla, muuten jäljelle jäävät vain isot elokuvateatterit, jotka esittävät amerikkalaisia, intialaisia, brasilialaisia elokuvia. En minä niitä vastusta sinänsä, mutta meidän on edistettävä omaa eurooppalaista audiovisuaalialamme. Meidän on autettava – tässä siirtymässä digitaalisuuteen. Digitaalityö on tärkeä tulevaisuutta ajatellen ja se on sisällytettävyyteen strategiamme. Herr Biski, noch eine Frage? Is okay? Danke. Kepiski, Biski, ei tarvita lisäkysymystä ilmeisesti. Herra Kelly. Thank you very much. Eh, firstly, I must say... Kiitoksia. Täytyy sanoa, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että ilmaisitte tukenne ja mielenkiintoinen urheilua kohtaan ja siinä, mikä osuus siinä on kansalaisten elämässä. Sanoitte, että viimeinen osa ne olisi ollut urheilusta. Voitteko nyt esittää sen eh, puheenosan? Ja toiseksi voidaan olettaa, että kun urheilu oli viimeinen osa niin se olisi myös vähemmällä siellä prioriteeteissanne. Ja kirjallisista vastauksista ne voi tehdä sen johtopäätöksen, että urheilu sillä tulee esille vain kahdesti yhteydessä uusiin mahdollisuuksiin Lissabonin sopimuksessa, jossa viittasitte, että 2011 toivotte, että jotenkin ehdotuksia tekisitte. Joten kysymykseni teille on tämä. Jos urheilu on niin tärkeä, miksi tehdä ehdotuksia 2010 ja 2011? Ja toiseksi mainitsitte hyvin vahvasti tänään kulttuurisen monimuotoisuuden. Pyytäisin teitä, tai kysyisin teiltä, että nämä perinteiset lait, lajit, mikä osuus niillä on, kun niillä on niin suuri merkitys kulttuurissa monimuotoisuudessa. Haluan varmistaa, että se, että urheilu oli viimeisenä puheessa, ei vähemmässäkään määrin tarkoita sitä, että sillä oli pienempi merkitys. Joskus viimeinen on tärkeämpi, koska se jättää sen viimeisen vaikutelman. Ja pahoittelen, että tämä vaikutelma ei ollut pystynyt sitä tekemään. Mutta haluan varmasti vaikuttaa teille, että paljon merkitystä laitan urheilulle. Minä olen koko ajan sanonut täällä, että urheilu on minulle väline saavuttaa monia hyviä asioita, kuten terveyttä, tiimityötä, urheilukoulutusta, sukupuolta sukupuolten tasa-arvoa. Koskee niitä kotoperäisiä perinnelajeja, niitä tietysti täytyy olla. Niitä pitää pitää osana kulttuurista monimuotoisuuttamme, koska nämä perinteiset lajit ovat myös osa kulttuuria, joka päivästä elämää ja perinteitä kussakin jäsenvaltiossa. Joten kotoperäisiä lajeja urheiluja täytyy me tukea. En tietysti sano, että raha pitäisi antaa sellaisten urheiluseurojen eh, joka päivän toiminta, joka päiväisen toimintaan, mutta ohjelmia täytyy tukea, koulutusta, treenausta, niin että levitetään mielenkiintoisia urheilulajeja muihinkin jäsenvaltioihin. Varmasti kiinnostusta olisi. Joten voisitte kertoa tulevaisuudesta teidän ideoitanne näistä lajeista ja sitten keskustelemme niistä tavoista, joilla toimia näillä alueilla voidaan tukea. Herra Kelly, lisäkysymys. Tartumme tähän tarjoukseen perustuen vastuisiin. Se, mitä ette sanonut on se, että 2010 ehdotukset ja 2019, niin se, että kun puhutte tulevaisuudessa, erityisesti jos Norjapakan puheenjohtajana, ottakaa urheilu e- ensimmäiseen tai toiseen kohtaan, koska Rova Pakke ei ota vankeja. Hän tekisi minulta kysymyksen. Olkaa hyvä, Rova Vasiliu. Yes. Now, it, the program on sport will start in 2011 urheiluohjelma alkaa 2011, koska valmistelutoimet urheilulle on viimeisen kolmen vuoden ajan olleet 2010 asti, joten näitä valmistelutoimia jatketaan. Ja perustuen kokemuksiimme valmistelutoimien aikana muotoilemme yhdessä yhteistyössä teidän kanssanne ohjelmamme urheilulle –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 ammattikoulutus ja uudelleenkoulutus ovat saaneet ratkaisevan roolin. Oletteko sitä mieltä, että jatkokoulutus ja ammatillinen uudelleenkoulutus ovat asioita, joiden on säilyttävä nykyisessä koulutusjärjestelmässä tai toisenlaisessa järjestelmässä, jota hallinnoidaan rinnakkain työministeriöiden ja työnantajien ja yritysten kanssa. Kiitoksia. Mm. Well, I think the need... Minusta tuntuu, että jäsenvaltioiden tarpeet vaihtelevat. Uudelleenkoulutus on tärkeää, koska kuten sanoin, koulutustarpeet muuttuvat teknologian muuttumisen yhteydessä. Markkinoiden tarpeet muuttuvat myös markkinat muuttuvat yhä. Kilpailuky- kil- siellä on yhä tiukempi kilpailu. Eri jäsenvaltioilla on eri tarpeet. Mutta meidän on katsottava, miten voidaan tehdä parhaalla mahdollisella tapaa yhteistyötä yritysmaailman kanssa niin, että saadaan keskinäistä hyötyä. Ja koulutus ja työmaailma kohtaavat paremmin. Tämän prosessin on lähdettävä liikkeelle, sen on jatkuttava, se on välttämätön. Voin sanoa, että nyt kaikille on itsestään selvää se, että mitä pätevämpi on, sitä paremmat mahdollisuudet on säilyä työmarkkinoilla. Tämä on oppi tästä kriisistä. Pahiten tämä kriisi iski nuoriin, joilla ei ole paljon pätevyyksiä. Enää ilman koulutusta ei tahdo löytää työpaikkaa. Tulevaisuudessa kaiken pätevyyden taso on tarpeen useimmissa työpaikoissa. Tätä on siis painotettava. Any other question, Mr. Ma- Kiitoksia. Onko lisäkysymys, herra Matula? Uh, Kiitoksia. Haluaisin vain lisätä tai kysyä vielä Rouva Vasiljolta, millaisen roolin hän haluaa yksityisyrityksille. Tuleeko olemaan mahdollisuuksia järjestää rinnakkaista yksityistä uudelleenkoulutusta ja millaisia vaaroja tähän saattaisi sisältyä? Uh, Minusta tuntuu, että tähän tarkoitukseen tarvitaan työmarkkinaosapuolten yhteistyötä. Tämä on tärkeää ei ainoastaan työnantajia, vaan työntekijöiden edustajat pitää saada myöskin kertomaan kokemuksista ja tarpeista. Niin, että yhteistyö toimii yliopistojen, koulutuslaitosten, ammattikoulutuslaitosten ja yritysmaailman välillä. Selättelen kaikkia työmarkkinaosapuolia. Kiitos. Kiitoksia. Nyt työllisyys- ja itrevaliokuntien jäsenten kysymykset. Herra Sogor, onko paikalla? Olkaa hyvä. The lifelong learning program, which has since 2007. Linnikäisen oppimisen ohjelma, joka 2007 vuoden jälkeen on toiminut, siitä on tullut laajempi ohjelma, yhdistävä ohjelma. Näettekö, että budjetti on tarpeeksi suuri, jotta eri seitsemän ohjelmaa voidaan kattaa ja että 33 maalle, jotka osallistuvat, voidaan antaa yhtäläiset mahdollisesti hyödyä ohjelmasta. Ja liittyen ensimmäiseen kysymykseen, miten varmistatte, että laatutar- laatutarkistus on asianmukainen ja oikeudenmukainen jako osallistumien maiden välillä? Miten oikeudelliset puitteet tälle mekanismille luodaan? Tämä on tärkeä kysymys, koska, oi, koska niin kuin on nähty kielioikeusongelmissa Slovakiassa, tilastollinen tietojärjestelmä, jolla uuden ohjelman eh, tehokkuutta voidaan mitata, niin mikä on sen asema? Varmastikin budjetti ei koskaan riitä. Ja tässä elinikäisen oppimisen ohjelmassa kyllä olemme sitä mieltä, että yksi ongelmista, että emme saaneet ihan sitä kasvua, jota olemme ajatelleet, esimerkiksi Erasmus-ohjelmassa, jossa toivoimme, että 2012 olisi kolme miljoonaa opiskelijaa osallistumassa, sitä tavoitetta ehkä ei saavuteta. Yksi syystä on se, että raha ei ole tarpeeksi. Mutta ihan oikein otitte esille kysymyksen, josta muistuttaisin, että laatu on myös osa peruskirjaa, joka sopimusta, joka yliopistojen kanssa allekirjoitetaan, jotka osallistuvat tähän ohjelmaan, heidän täytyy antaa varmistus laadustaan ohjelmistaan. Ja meidän vastuumme on tietysti valvoa, että nämä vakuutukset pannaan toimeen, tai vakuuttelut. Laatu on tärkeä, budjetti on tärkeä, mutta täytyy myös rohkaista jäsenvaltioita, alueita hyödyntämään näitä ainutlaatuisia mahdollisuuksia investoida näihin ohjelmiin. Ja tämä kumppanuus mielestäni Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä ja alueiden välillä ja yliopistojen välillä on hyvin tärkeää. Niin, että näitä ohjelmia voidaan paremmin kehittää. Sogar. Herra Sogar. My second question already. Toinen Kysymykseni on sellainen, jonka jo herra Schmidt-kollegani esitti koskien vähemmistökielien suojelua. Ja siihen vastasitte, jotta kiitoksia paljon. Tällä on vähän työllisyyden kanssa tekemistä, joten ihan hyvä, että toinen kollega eh, tuon kysymyksen esitti. Rova Rapti työllisyysvalikunnasta. Vähän paikalla. Thank you, Mr. President. Uh, kirja Vasiliu, καλώς ήρθατε. Kiitoksia puheenjohtaja Rova Vasilio, Tervetuloa. Asetan teille haasteen, joka liittyy monikielisyyden tukemiseen ja sen käytännön tukemiseen. Voitte vastata omalla kielelläni, jos haluatte. Kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Kuinka, aio, kuinka Euroopan unioni aikoo edistää elinikäistä ammattikoulutusta vastaakseen? tulevaisuuden työpaikkojen edellytyksiin, ympäristöystävällisten työpaikkojen löytämisen. Käytetäänkö varoja siihen, että löydetään, että voidaan parantaa aktiivisen väestön kapasiteettia? Olette aivan oikeassa, jotta voisimme auttaa nuoriamme niin, että he valitsisivat tarvittavia erityisaloja niin uskon, että Tess- Thessalonikissa äh, elimemme onkin tehnyt erittäin hyvää työtä tämän puolesta. Mekin odotamme nyt äh, tuloksia tulevien työpaikkojen edellytyksistä äh, tehdystä tutkimuksesta. Tulemme ottamaan nämä tulokset huomioon, jotta nuoret nimenomaan saisivat mahdollisuuden valita sellaiset erikoisalat, että he myöhemmin sitten löytäisivät myös työpaikkoja. On totta, että on pahoiteltava, että teidän maassanne 80 prosenttia yliopistouran päättäneistä ei pääse töihin. Pitääkin pohtia, mistä tämä johtuu, millaisia tarpeita markkinoilla on juuri tässä konkreettisessa tilanteessa. Olisikin valittava sellaisia erikoisaloja, joista on nuorille hyötyä, koska jos yliopistoura jää ilman erikoistumista, tulokset ovat riittämättömiä. Meidän on siis korostettava sitä, että nuorille annetaan asianmukaiset mahdollisuudet. Mitä sitten tulee keinoihin? Toki meillä on näitä ohjelmia käytössämme. Haluaisinkin kehottaa Kreikkaa hyödyntämään täysin jo olemassa olevia ohjelmia. Tietenkin se riippuu myös rahastoista. Taloudellisten mahdollisuuksimme mukaisesti sekä Kreikassa että EU:ssa meidän on pohdittava, kuinka voimme edistää sellaisia ohjelmia, joista on eniten hyötyä nuorillemme. Ron, sinne kiso jo μία δεύτερη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε toinen kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanoitte asian, josta olen aivan yhtä mieltä. Se koskee eurooppalaisen CDFOP-viraston hyödyllisyyttä Tessalonikissa. Meillä on myös eurooppalainen ammattikoulutussäätiö ja innovaatio- ja tekniikan instituutti, teknologiainstituutti. Kuinka uskotte, että Näiden kolmen elimen toimintaa voitaisiin koordinoida niin, että taattaisiin tietoon perustuva kilpailukykyinen talous ilman syrjimistä. Edelleen haluaisin tietää, mitä te ehdottaisitte, jotta tämä yhteistyö olisi tehokasta. Minusta meidän on erotettava toisistaan tämä eurooppalainen innovaatioinstituutti näistä muista elimistä, koska tämä instituutti on erityyppinen. Se on hyvin korkealaatuinen instituutti. Se pyrkii yhdistämään koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin. Sitten ilman niin mikrofonia puheenvuoro. Anteeksi, että keskeytin, mutta sanoitte, että on tärkeää yhdistää teknologiaa koulutukseen. Siksi esitin tämän kommenttiin. Minun mielestäni meidän on tehtävä yhteistyötä. Rova Vasiliu. Aivan, olette aivan oikeassa. Eurooppalaisen instituutin on oltava juuri se näkyvä puoli Euroopan unionia tällä alalla. Kyllä minä uskon, että tämä onnistuu, koska viimeinen päätös joka koski tämän instituutin eri ohjelmien valintaa, onnistui erittäin hyvin. Sen kautta onnistettiin kiinnittämään monien tutkimus, innovointi ja koulutusinstituutien huomioon ja uskon, että se selviytyy työstään hienosti. Mutta tätä instituuttia ei voida yhdistää näihin kahteen muuten, muuhun elimeen, mitkä mainitsit, vaikka niilläkin on oma roolinsa ja tulemme niitä hyödyntämään. Kiitos Rova Harkin. Thank you, Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen ehdokas yhdessä kirjallisessa vastauksessanne kysymyksiinne. Voitte siitä taloutta ja eurooppalaisten kansalaisten etuja. Kuten varmasti tiedätte, 100 miljoonaa eurooppalaista tekee vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyö ja aktiivinen kansalaisuus on osa eurooppalaista kulttuuria. Kuten edustaja Skurjas jo sanoi, vuosi 2011 on vapaaehtoistyön vuosi. Teidän työssänne haluaisin puuttua kahteen kysymykseen. Miten haluatte luoda synergiaetuja olemassa olevien ohjaamien välillä Youth in Action, elinikäinen oppiminen ja niin edelleen, ja vuoden 2011 toimet? Toiseksi, Miten suhtaudutte vapaaehtoistyön vuoteen? Miten tämä voi edistää vapaaehtoistyötä tekevien työllistettävyyttä? Kyllä. Kuten sanoitte, 2011 on vapaaehtoistyön vuosi. Tämä päätös on jo tehty. Toimet ovat alkaneet. Pahoittelen sitä, etten ole vastuukomissaari tässä työssä, mutta teen tietenkin kollegani kanssa täysin yhteistyötä. Vapaaehtoistyö tarvitsee lisäpatkua oikeaan suuntaan. Minä toivoisin, että emme sallisi sitä, että vapaaehtoistyö antaa mahdollisuuden työnantajille käyttää vapaaehtoistyötä, ja sitä tehdään maksetun työn sijaan. Vapaaehtoistyö on hyödyllinen konsepti, jota tulisi tukea niin, että vahvistetaan kokemuksia ja osaamista kansalaisten joukossa. Ei niin, että työnantajat tästä hyötyvät. Tämän vuoden aikana meidän tulisi pyrkiä löytämään tapoja, joilla voidaan parhaiten tukea vapaaehtoistyön tekemistä samalla kunnioittain tätä eroa maksetun ja vapaaehtoistyön välillä. Lisäkysymys. Thank you. I absolutely... Thank you. I absolutely... Kiitos. Olen aivan samaa mieltä siitä, että vapaaehtoistyö ei saa koskaan korvata maksettua työtä palaisi siihen, että tämä on epämuodollinen oppimismahdollisuus monille vapaaehtoistyötä tekeville, mutta tämä varmasti lisää ammattipätevyyttä ja helpottaa paluuta työmarkkinoille ja tällä tapaa se edistää työllistettävyyttä. Pyytäisin, että pitäisitte tämän mielessä, jos teette aloitteita, jotka liittyvät synergiaan, jota saadaan EUn ohjelmien välillä, jotka ovat jo olemassa. Meillä on erityisohjelmia, jotka liittyvät vapaaehtoistyöhön. Ne ovat osoittautuneet erittäin menestyksekkäiksi. Tutkimuksemme osoittavat, että vapaaehtoistyö lisää pätevyyttä, osaamista, kokemuksia kansalaistamme joukossa. Minä haluaisin painottaa sitä, että vapaaehtoistyö on suuri panos sosiaalialaan. Ja näin vapaaehtoistyötä tekevät osallistuvat yhteiskunnan elämään ja oppivat ymmärtämään paremman yhteiskunnan tarpeet ja näkevät, mitä etua heidän työstään on, joten tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus vapaaehtoistyössä on hyvin tärkeä ulottuvuus. Siksi sanon, että kaikissa ohjelmissa, kaikki ohjelmia tulisi pyrkiä vahvistamaan tässä mielessä. Ja, vielen Ja, äh, sehr geehrte Frau Arvoisa rouva Vasiliu, puhuitte ammattikoulutuksesta äh, niin, että kaikille väestöryhmille sitä olotetaan. Oletan, että tarkoitatte tätä äh, uusia työpaikkoja vihreässä taloudessa, jonka edeltäjänne otti esille. Selvityksessä todettiin, että suurin toi tarve jatkokoulutukseen on vanhemmilla työntekijöillä, erityisesti niille, jotka työskentelevät sellaisilla aloilla, jossa kestävä talous ei ole niin tärkeällä siellä. Haluatteko näille ihmisille antaa erityisiä jatkokoulutustarjouksia ja se valtiota inspiroida siihen, että kiinnittää siihen erityistä huomiota erityisesti, että näiden työntekijöiden potentiaalia ei tuhlata, vaan että ne tähän otetaan mukaan jälleen talouteen ja integroida, jälleen talou- yhteiskunnan elämään ja talouteen. Thank you. Indeed, uh, I think, uh... Todellakin olen sitä mieltä, että kun annetaan mahdollisuuksia aikuisille jatkaa oppimisprosessiaan, se on hyvin tärkeää. Elinikäinen oppiminen on siis kyseessä, sen pitäisi alkaa esikoulusta tai koulua edeltävistä vuosista ja jatkua. Slogan oli yksiköissäni jostain pitänyt, koska se on vähän eh, surullinen, siis hautaan asti. En sanoisi hautaan asti. Eläkkeelle menemisen jälkeen jopa, koska täytyy pysyä aktiivisena koko elämämme. Elinikäisen oppimisen ohjelmamme eivät ole pelkästään nuorille ihmisille, vaan myös aikuisille, jotka haluavat pysyä aktiivisena, Tätähän pitää rohkaista, koska se on hyvä kaikille. Kun tulen terveyssektorilta, niin voin sanoa, että yksi politiikoistamme oli aktiivinen pitkä elämä, ei pelkästään pitkä elämä, vaan pitkä aktiivinen elämä, jotta voisi olla aktiivinen myöhempinä vuosina, no katsokaa minua, minähän olen aktiivinen, koska mielestäni minun pitääkin pysyä aktiivisena. Joten täytyy jatkaa oppimista. Nämä mahdollisuudet, niitä pitäisi antaa kaikille ihmisille. Thank you very much. Uh, Mrs. Schröter. Kiitoksia, Schröter jatkaa. Vielä takaisin tähän aloitteeseen näistä vihreistä työpaikoista. Talouselämä valittaa, että sillä ei ole tarpeeksi koulutettua työvoimaa. Mitä peruskoulutuksessa jäsenvaltiossa haluatte antaa kannusteeksi, että erityisesti köyhille perheille tulee mahdollisuus saada saavutettua nämä korkeakoulutustiet? Mitä haluatte tehdä sen puolesta, että nä- tätä lahjakkuuspotentiaalia myös käytetään? Onko konkreettisia ehdotuksia? Well, I think the... Mielestäni kaikkien osallistaminen ohjelmiimme on hyvin tärkeää. Ja sanoin aiemmin, että pitäisi painottaa lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta perheensä kautta tehdä niitä asioita, joita haluavat tehdä, koulutus, ammattikoulutus, liikkuvuus. Ja sen vuoksi pitäisi painottaa ihmisiä näistä kategoriasta. Maahanmuuttajat lukaan lukien tietysti, koska he ovat yhteiskuntamme jotta sopeutetaan markkinoiden tarpeet niihin taitoihin, joita nuorisolle me annetaan, niin se ei ole pelkästään talouskysymys, vaan silloin annetaan parempia tulevaisuuden mahdollisuuksia omille nuorille ihmisillemme parempaan elämään. Tämä on politiikkamme tarkoitus, saada parempi elämä kansalaisillemme iästä, taustasta, kyvyistä riippumatta. Koska Niilläkin lapsilla, joilla on erityistarpeita, heillä on kykyjä ja kaikki kyvyt täytyy tutkia kussakin nimenomaisessa tapauksessa. Not hearing. Ja sitten ne ihmiset, jotka eivät kuuntele, voisitteko mennä ulos? Nuori punatukkainen mies, olette täällä vieraana, ette, ette ole täällä puhumassa. Olkaa, pyydän. Ei ole tämä ei ole ollenkaan kohteliasta komission jäsenehdokasta kohtaan, muitakaan kohtaan. No, tai anteeksi, näin en nämä teidät, että tietysti muutkin ovat tässä syyllisiä. Herra Higgins, ei taida olla täällä. Joten herra Tsimanski ei myöskään ole. Herra Hirs on hänen sijallaan. Rova Hirs. Kiitos paljon puheenjohtaja. Arvoisa Vasilju, usein ongelmana on se, että pätevää henkilöstöä ei ole hoitamaan tehtäviä luonnontieteiden alalla ja esimerkiksi opettajien joukossa ei ole peruskoulussa ainakaan miehiä. Toisaalta monet naiset voisivat myöskin lähteä ehkä teknisemmille aloille, joilla puuttuu pätevää henkilöstöä. Kun ajattelen tätä päätöstä, minkä ammatin valitsen. Perusta valinnalle luodaan paljon aikaisemmin kuin koulun viimeisillä luokilla. Minkälaisia ohjelmia voisitte kuvitella, jotta voitaisiin kannustaa tyttöjä teknisemmille aloille ja kannustaa toisaalta miehiä aloille, jotka eivät ole ehkä perinteisen miehisiä aloja. Te puututte aiheeseen, joka on sydäntäni hyvin lähellä. Sukupuolten välinen tasa-arvo. Tämä lähtee liikkeelle perheestä. Perhe ja koulu. Tässä tahot, joiden on kehotettava tyttöjä tekemään valinta teknisempään suuntaan poikia opettajien alalle. 95 prosenttia opettajista minun maassani ovat naisia. Kyllä me naisia haluamme totta kai, mutta ei tämä ole tervettä kehitystä. Me haluamme, että lapset kokevat kohtavansa molempia sukupuolia. Meillä pitää olla tasa-arvoa kaikilla ammattialoilla. Sekä perheellä että koululla on tässä vastuu. Nyt tarvitaan aktiivisempaa tukea lasten valinnoille. Meilläkin on tietenkin roolimme. Meidän tulisi antaa mahdollisuus kokeilla – Tämä on hyvä malli, että vielä koulussa olevat lapset voivat nähdä, miten työtä tehdään eli ammattialoilla. 16- tai 17-vuotiaana ei kyllä oikein tiedä, mitä lakimiehet tekevät tai mitä rakennusalalla tehdään tai kouluissa. Täytyy päästä kokeilemaan, näkemään ja arvioimaan itse, onko kyllä kiinnostava. Yleensä pahan pelkään, että äidit sanovat tyttärille, että sinustapa tulisi loistava opettaja. Pojille sanotaan, että sinusta tulisi loistava putkimies. Tai tutkija. Ei, kyllä lapset voivat ryhtyä mihin tahansa. Muistan mukavan tapahtuman, kun Brundtland oli Norjan pääministeri ja opiskelija, koululainen kysyi poika opettajalta, voiko minustakin tulla pääministeri. Eli roolimallit ovat hyvin tärkeitä. Toivon, että voimme oikaista tätä tulevaisuudessa. Jatko kysymys, Rova Hirsch, olkaa hyvä. Niin, vielä kysymys, joka on ehkä vähän näköinen suunta, mutta tämä on varmasti aihe, josta tulee teille haaste. Perusoikeuskirjassa on nyt oikeus koulutukseen ja Euroopassahan on paljon lapsia ja nuoria, jotka ovat laittomia maahanmuuttajien lapsia. Jotkut maat pyrkivät nyt antamaan mahdollisuuksia juuri näille lapsille ja nuorille päästä koulutukseen. Näettekö tässä sellaisen mahdollisuuden, että tekin yhteydessä muiden kollegoiden kanssa – komissiossa, komissiossa voi sitten antaa lisämahdollisuuksia toteuttaa näiden nuorten ja lasten osalta kouluttautumisoikeutta. Minusta tuntuu, että meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että kaikki lapset voivat saada kunnollista opetusta ja koulutusta. Tämä on osa lasten oikeuksien peruskirjaa, joka on ratifioitu. Kyllä, meidän tulee kannustaa jäsenvaltiota, jäsenvaltiota tässä työssä. Tiedän, että tilanne vaihtelee jäsenvaltioiden kesken, vähän sen mukaan, minkälaista sosiaalipolitiikkaa kussakin maassa ajetaan, minkälainen on taloustilanne. Mutta tämä on asia, jota tulisi ajaa kannustaa. Tämä on jokaisen lapsen ihmisoikeus. Äh, Messaros. Sitten herra Thank you, Madam Chairman. Uh, dear Commissioner Designate. Hyvä komission jäsen ehdokas. Olen entinen yliopistoprofessori, niin kysyn Polonia-prosessista ja Euroopan korkeakoulutuksesta, joka tähän mennessä tai siis polonia prosessi on menestyksellä implementoitu useimmissa korkeakoulutuksen laitoksissa, erityisesti eu jäsenvaltioissa Pidättekö prosessia menestystarinana yleisesti ottaen hyvin toimivana ja tehokkaana, vai teidän mielestänne tarvitaanko siinä justeerausta, muutoksia, erityisesti kun otetaan huomioon näiden tutkintojen keskinäinen hyväksyminen ja sitten tutkijoiden ja opiskelijoiden vaihto yliopistojen välillä. Pidän paljon prosessia menestyksenä, se on menestystarina. Mutta emme ole vielä matkan lopussa. Kuten mainitsin aiemmin, niin kymmenes vuosipäivä Polonian prosessissa hyvin tulee tässä kohta. Mutta se on siinä tilaisuudessa meidän täytyy uudistaa sitoumuksemme jatkamaan sitä koska olemme tietyssä mielessä onnistuneet tämän kolmen syklin asiassa lähentää yliopistoja, mutta täytyy ajatella myös laatua, yliopistojen rankingeja, yliopistojen autonomiaa, niiden rahoitusta. Kaikki nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, jotka mielestäni täytyy ottaa esille tulevaisuudessa. Danke. Another question, Mr. Messaros. Messaros, jatkokysymys. Kiitoksia hyvä komission ehdokas. Miten arvioisitte tätä, kun muutaman vuoden Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti on jonkun vuoden tässä työskennellyt. Yleisesti, yleisesti ottaen, oletteko sitä mieltä, että ajatus yhteisten instituutioiden perustaminen Euroopan tasolla, kun integroidaan eurooppalaisia aivoja korkean tason tutkimukseen ja opetukseen, onko se hyvä tapa saavuttaa huippuosaamista? A big yes. Mielestäni vastaukseni on painokas kyllä. Teknologiainstituutti, joka juuri on työnsä aloittanut, on mielestäni erinomainen malli, kuten sanoin, siitä, että innovaatiotietokoulutus kolmion kulmat yhdistetään. Näiden kolmen ensimmäisen kiksin, kikin Valinta on menestyksekkäästi suoritettu. Toivottavasti ne saavat kohta ensimmäiset postgraduate-opiskelijansa. Ja olen tyytyväinen myös sen vuoksi, että koska yksi tavoitteistamme oli houkutella elinkeinoelämän ihmisiä, teollisuuselämän edustajia tämän kolmion täyttämään. Ja siinä olemme onnistuneet. Monia yrityksiä Suuria yrityksiä on ollut, jotka ovat osallistuneet prosessiin, kilpailuihin. Ja hyvä osallistumisaste on myös uusista valtioista, Itä-Euroopan maista. Tiedän Unkarista meillä oli, Puolasta meillä oli. Joo, menestystä on ollut. Kiitoksia sitten herra Enciu. Kiitoksia puheenjohtaja Rova Vasilio. Haluaisin onnitella teitä komission jäsenehdokkaan asemasta. Toivotan teille onnea ja toivon, että kaikki hankkeenne toteutuvat kautenne aikana. Minulla olisi kysymys digitaaliteknologiasta. On olemassa eurooppalainen hanke, jossa tut- käytetään eurooppalaisia varoja. Haluaisin tietää, kuinka aiotte tukea tätä hanketta. Pidetäänkö se sitä digitaaliteknologian perustana tai voidaanko ajatella myös digitaalisia kirjastoja niiden nykymuodossa? On, voisivatko muut verkkosivut tarjota maksullisia palveluja kansalaisille? Uh, society is... No digitaali yhteiskunta on nyt tosiasia. Meidän tulee todella tukea tällä saralla tehtävää työtä. Totta kai teidän on ymmärrettävä sekin, että me tuemme ehkä tuhansia hankkeita – minä olen tutkinut tämän salkun asioita vain pari-kolme viikkoa, joten tarvitsen vähän aikaa, että voin tutustua kaikkiin näihin hankkeisiin. Pelkän pahoin, etten tuota hanketta juuri tunne, mutta varmasti tunnen, tiedän aiheesta enemmän myöhemmin ja silloin voin palata. Question. Kiitoksia. Jatkokysymys. Așa ca să, pentru viitor, să știu, să suport... Da. Niin. Mikäli eurooppalainen kirjastohanke muuttuu tietokannaksi, sopisiko teille, että tällaisen digitaalisen kirjaston sisällöt olisivat ilmaisia kulttuuri- ja koulutuslaitoksille? Tiedämme, että kaikki opettajat ja tutkijat ovat tärkeitä tulevaisuuden kannalta, mutta tekijänoikeudet ovat tässä esteenä. Mitä aiotte tehdä? Well, um, I will start from the last point. Lähden tuosta viimeisestä kommentista, joka liittyy tekijänoikeuksiin. Sanoin jo alusta lähtien sen, että minusta kaikilla kirjailijoilla – tulee olla oikeus saada kunnon korvaus työstään, joten tekijänoikeudet on kiistämätön fakta. Jos tekijänoikeuksista on maksettava, on katsottava, voidaanko tiettyä sisältöä tarjota ilmaiseksi kansalaisillemme. Jos sitä tarjotaan eurooppalaisille maksuttomasti, niin entä muun maailman kansalaiset, jotka haluavat tästä hyötyä? Tämä olisi melko syrjivä järjestelmä. Varmasti ensin voisimme ajaa tämän projektin loppuun. Se on tärkeä projekti. Kaikkien on tehtävä kovasti työtä loppusuoralle ja sitten katsotaan, voimmeko tarjota näitä palveluita. Danke. Ich möchte Herrn Enschio noch darauf hinweisen, dass Europea... Haluaisin viitata siihen, että Europeana on Rova Kryysin salkussa. Jordana Čičili. Spoštovana gospa eh, Vasilju, imam uprašanje o Evropskom institutu za tehnologijo in inovacijo. Niin haluaisin puhua eurooppalaisesta teknologia- ja innovaatioinstituutista. Niin, kuuletteko minua? Ja, okei. Okay. Should I start again or once again? Minä aloitan uudelleen alusta. Minulla on siis kysymys, joka koskee eurooppalaista teknologian ja innovaation instituuttia. Kyseinen insti, kyseisen instituutin tehtäviin kuuluu tutkinta ja innovointi. Nämä kuuluvat kuitenkin toisten komission jäsenten toimivaltuuksiin. Kuinka te aiotte taata, että instituutin toimet ovat koordinaatioja muiden koordinaat- komissarien toimien kanssa. Tavoitteena on myös tavo- lisätä innovaatiota ja kilpailukykyämme tavo- taloudessamme. Aiotteko korostaa erityisesti yritysten panosta instituutin työssä? Aiotteko taata, että instituutin työ on helposti pk-yritysten käytettävissä. Ryhdyttekö edelleen toimiin, jotta tämä instituutti ei muuttuisi ainoastaan hallinnollisiksi elimeksi? Kiitoksia. Let me say that uh, President Barroso... Ensinnäkin haluan sanoa, että puheenjohtaja Barroso on henkilökohtaisesti hyvin kiinnostunut instituuttia tukemaan ja tekemään sitä menestyksen. Joten kaikki komission jäsenien intressissä se on, jotka asiassa mukana ovat, tehdä yhteistyötä niin läheisesti kuin mahdollista sen siitä menestyksen. Minulla ei ole epäilystä siitä, kun olin jo tavannut johtokunnan puheenjohtajan, että hän on niin päättäväinen henkilö ja visionääri, ja hänellä on paljon kokemusta tällä alalla, että hän saa sen toimimaan. Ja olen kuullut, olen kuullut, että meillä on myös hyvä johtaja, en ole vielä häntä tavannut, joka on jo astunut virkaan Budapestissa ja aika pian instituutti kevääseen mennessä on täysin toiminnassa ja riippumaton ja autonominen. Joten uskon, että sen jälkeen, ja sitten kun me kiksit alkavat toimia, meillä on yksi vastuu, ja se on täällä, tai tässä myös valiokunta voi auttaa. Puheenjohtajan kanssa puhuttiin ja aiomme tehdä yhteistyötä ja parlamentti varmaankin haluaisi, että näin käy, jotta tätä viestiä voidaan viedä eteenpäin instituutista. koulutusyhteisöön, tutkimusyhteisöön, innovaatioyhteisöön, koska meidän täytyy saada tästä lippulaiva todellakin Euroopalle. Parlamentti Once again. <laughs> Parlament je bil v preteklem mandatu res. Um, Edellisellä kaudella parlamentti tuki tätä hanketta. Uskon, että myös tulevaisuudessa tulemme tekemään menestyksekästä yhteistyötä tässä asiassa ja saavutamme tämän osaamisen kolmiyhteyden. Sitten vielä lisäkysymys, mitä tulee toimi, koulutus elinten väliseen yhteistyöhön. Uskon, että tämä on tämän kyseisen triangelin heikoin lenkki. Haluaisinkin kysyä, mikä on teidän näkemyksenne tästä? Miten uskotte, että nämä laitokset voisivat tehdä yhteistyötä innovaatioinstituutin kanssa paremmin niin, että koulutus lähentyisi talouden tarpeita? First of all, I think the rank... No ensinnäkin uskon, että yliopisto ranking-järjestelmää täytyy arvioida uudelleen Yliopistoja täytyy modernisoida. Meillä on asiantuntijoita asiasta täälläkin, mutta mielestäni useimmat rankingeista perustuvat vain tutkimukseen. Täytyy ottaa muitakin tekijöitä huomioon. Esimerkiksi opetusmenetelmät, niiden kansainvälistymisen aste, niiden vaikutus ympäröivään yhteisöön. Kaikki tekijät täytyy ottaa huomioon, kun yliopistojamme nykyaikaistetaan. Ja että ne olisivat funktionaalisempia ja että niille on, ja että annetaan nuorille ihmisille mahdollisuus tehdä valistuneita valintoja. Koska sitten miss, yliopistoilla on selkeä missio ja ne paremmin voivat opiskelijat valita paremmin, missä opiskelevat, ja tämä antaisi vauhtia yliopistoillemme Euroopassa ja tekevät niistä kilpailukykyisiä ja parhaimpia yliopistoja maailmassa. Kiitos paljon kollegat. Olemme olleet hyvin nopeita, joten vielä aikaa on. Joten menette puhujalistaa. Viisi henkilöä saa puheenvuoron. Kysymys, vastaus ei. Lisäkysymyksiä. Rova Ferhain, eka takana Rova Kamarevart, herra Paris, Vatimo, Tyrkiset Fischer, ja siis sitten loppu. Rova Fehaina. Kiitos paljon puheenjohtaja arvoisa Ravasiliu. Monet tämän päivän aiheesta ovat alueellisia ja paikallisia luonteeltaan. Ohjelmissa on paljon toimia, joita toteutetaan alueellisella ja paikallisella tasolla. Lissabonin sopimuksen kautta näille toimille annetaan voimakkaampi rooli. Miten rakenteeltaan saadaan alueelliset paikalliset osuuskunnat tehokkaammin mukaan aloitteiden toteuttamiseen koulutuksen, kulttuurin ja urheilun alalla ja miten ajoissa turvataan osallistuminen, kun esimerkiksi puhutaan vapaaehtoistyön vuoden aloitteesta. Meidän pitäisi täällä suunnittelussa enemmän ottaa huomioon ihmiset paikan päällä. Minusta koulutuskulttuuri ja kaikki salkkuni ulottuvuudet, myös urheilu, ovat aiheita, jotka pitää valtavertaistaa kaikille aloille. Siksi on niin tärkeää saada hankkeille jäsenvaltioiden tuki totta kai, mutta myös alueellis- ja paikallisviranomaisten tuki. Näiden hankkeiden etu on nähtävä. Alusta asti olemme hyvin selkeästi sanoneet, että kun alueellisviranomaiset painottavat esimerkiksi meidän hankkeitamme, ne ovat suurimpia hyötyjiä. Oli todella mukava kuulla, että tänä vuonna ensimmäistä kertaa pääosasto kutsuttiin alueiden komitean avoimia päiviä viettämään. Kiitoksia, Estorova Kalma Evät. Frau Vassiliou, ich würde gerne noch mal auf den Kult... Kiitoksia. kernasti kulttuurialueelle palaisin ja erityisesti audiovisuaaliset mediat, joilla on erityinen kulttuuritekijä yhteiskunnassamme, eikä pelkästään kilpailuoikeudellisessa tai talousoikeudellisessa näkökulmassa. Sen vuoksi kysymys. Oletteko samaa mieltä, että erityisesti julkisoikeudelliset mediat, ne tarvitsevat vahvemmat takeet mediapluralismista Euroopassa ja erityisesti kulttuurisen monimuotoisuuden takeena ovat? Ja jos kyllä, niin mitä tukea te komissiojäsenen voisitte kuvitella antavanne komission toimivaltuuksien puitteissa, jotta dynaaminen jatkokehitys julkisoikeudellisissa järjestelmissä voidaan tältä osin tukea ja varmistaa. Tämä olisi tärkeä osa että olisi komission jäsen, joka erityisesti kulttuuritekijät audiovisuaalisissa medioissa ottaa ja painottaa ja antaa siihen panoksensa. I agree that, uh... Olen samaa mieltä, että ei pitäisi olla niin, että tiedotusvälineitä toisiaan vastaan. Julkisille pitäisi antaa suurempi rooli, koska niillä on todellakin merkitystä ja niiden pitäisi tämä rooli esittää oikealla tavalla ihmisiä, ihmisille kertoa, rohkaista kulttuurivälistä vuoropuhelua. Kaikkia tätä ei voida, eivät voi yksityiset tiedotusvälineet niin hyvin tehdä. Niillä on toisia intressejä ja huolia, niillä on yksityiset investoijansa, niiden intressit täytyy ottaa huomioon. Mutta ymmärrätte varmaankin, että komissio ei tästä vastaa. Me voimme kiinnostuksemme ja rohkaisumme esittää, mutta jäsenvaltioilla on sitten se oma merkityksensä. Kiitoksia, herra Boris. Pani. Kysymykseni koskee Lissabonin uutta strategiaa, jonka tavoitteena on saada aikaan dynaamisesti kehittyvin talous. Sitä ei tietysti voida toteuttaa ilman koulutusjärjestelmää, jonka pitäisi olla hyvin suuressa määrin innovatiivinen. Hyvä ehdokas Queen sanoi, että tällaista komission ja sen ryhmää johtaa, jotka omilla toimialoillaan innovatiivisesti vastaavat. Voitteko varmistaa, että nämä suuret määrät, jotka, määrärahat, jotka tutkimuksiin ja innovaatioon ovat tarkoitettu, ne tulevat myös koulutuksen käyttöön? Erityisesti etäoppiminen, e-learning, internetponttailit, koko tämä, myöskin tämä opettajien ammattitaito uusien tekniikoiden kyseessä ollessa. When we speak about our vision for the future, kun puhutaan tulevaisuuden visiosta koulutuksessa, ammattikoulutuksessa emme puhu pelkästään yliopistoista, ja virallisesta koulutuksesta muodollisesta. Se on tällainen kaiken kattava pyrkimys, että saadaan ihmisillemme parhaat mahdolliset taidot ja kyvyt, jotta he voivat selvitä ja että voi olla hyvä elämä näinä hyvin haastavina aikoina. Joten olen varma, kun puheenjohtaja on hyvin paljon painoa laittaa koulutuksella laajassa mielessä – ja että tätä oppimiskolmiota tai tietokolmiota, tutkimus, innovaatio, koulutus, sitä painotetaan, niin siinä varmaankin minulla on hyvä tuki ja pyrkimyksissä, niin että saadaan hyvä budjettituki myös näille projekteille. Signor Vattimo. Sitten herra Vattimo. Thank you. Grazie. Ehm, Kiitoksia. Yhdyn siihen, mitä aikaisemmin sanottiin alasta, mutta haluaisin ennenkin, komissaari ehdokkaan huomioon tiettyyn asiaan. Yksi kaikkein tärkeimmistä Yhdysvaltojen vientituotteista ovat kulttuurituotteet, elokuvat, musiikit, AV-tuotteet. Se on ehkä budjetin toiseksi tärkein budjettikohtaan. Nyt olemme puhuneet paljon koulutuksesta ja koulusta, mutta eurooppalaista kulttuurista ei niinkään. Siihen kuuluu hyvin heterogeenisia kulttuurituotteita, myös ideologisia sellaisia. En, ei minulla ole tähän mitään vastausta, mutta haluaisin, että pohtisitte asiaa. Yes, the new media. Kyllä, uusi mediaohjelma tietenkin, joka tulee tähän salkkuun on hyvin tärkeä kulttuurimme ulottuvuus. Sitä pitäisi hyödyntää parhaamme mukaan. Aivan suoraan sanottuna en usko, että meillä on riittäviä varoja näin tärkeään tehtävään nyt, koska audiovisuaaliala ja sen laatu. Ja mehän haluamme uskoa, että voimme edistää hyvänlaatuisia audiovisuaalialan töitä ja siksi tarvitsisimme lisää varoja. Kun katsotaan, mitä varoja on nyt käytössä ja otetaan huomioon se, että tämä on tärkeää työtä, niin meidän pitäisi pyrkiä korottamaan näitä varoja. Meillä on nyt uusi suunnitelma, jonka kauden voitaisiin antaa esimerkiksi tämän alan yrityksille vakuuksia nyt esimerkiksi, kun lainan saanti on hankalampaa – pankit eivät ole valmiita myöntämään luottoja audiovisuaalialalle. Ja tällaisen vakuusjärjestelmän käyttöönotto auttaisi. Mutta kun katsotaan, minkä tyyppisistä summista on kyse, niin en usko, että pääsemme kovin pitkälle. Meidän pitäisi ajattakaa enempää. Kiitoksia. Puheenjohtaja Barros lähetti teille kirjeen. Kolmannessa kohdassa puhuttiin liikkuvuudesta mutta koskien opetusalan kokemuksia on aika helppo taata opiskelijoiden liikkuvuus, mutta kuinka ta- takaatte opettajien liikkuvuuden? Aikaisemmalla kaudella puhuttiin kuuluisasta puolaista putkimiehestä, joka tekisi työtä joka paikassa. On aika ristiriitaista, että minkä tahansa Euroopan maan professori ei voi opettaa toisen maan yliopistossa. Mitä tämän tilanteen parantamiseksi voitaisiin tehdä? Well, I th- eh, because it is eh, so important to give the... Koska on niin tärkeää antaa opettajille, se on yksi tärkeimmistä tavoitteista mielestämme mobilisoida opettajia, antaa heille kannusteita. Heille täytyy antaa jotenkin kannusteita. Erityisesti kun tiedetään, että opettajat, jotka jo töissä ovat, heillä on perheensä, he eivät voi niitä jättää. Marie Curie-ohjelmassa on hyvin joustava tavoite osallistuvista tutkijoista, että otetaan huomioon esimerkiksi, miten ne parhaita voivat yhdistää työnsä ja perheelämänsä. Tässä täytyy olla hyvä mielikuvitus. Käyttää mielikuvituksellisia ratkaisuja, jotta tätä voidaan tukea paremmin. Tämä on tärkeä tavoite ja siihen pitää pyrkiä mielestäni. Kiitoksia. Viimeinen kysymys, herra Tökis mutta ei unkarin kielestä. Siihen on jo vastattu ennen kuin olitte paikalla. Mrs. Uh, Commissioner Designate. Komission jäsen ehdokas. Hänen sopimuksen kautta Unkari menetti 70 prosenttia pinta-alastaan ja 60 prosenttia väestöstään. Ja siksi noin kolme miljoonaa unkarilaista asuu Unkarin naapurivaltioissa. Joissain näistä maista Unkarin kieli on uhattuna. Kieltä ei voida käyttää eikä perinteitä eikä uskontoa. Tämä prosessi selkeästi pyrkii tuhoamaan näiden ihmisten kansallisen identiteetin. Miten henkilökohtaisesti lähti sitten muovaamaan yhteisön politiikkaa niin, että voidaan estää tällainen syrjivä toiminta, jota tapahtuu joissain jäsenvaltioissa. Sen sijaan pitäisi puolustaa ja edistää vähemmistökieliä ja kulttuuria, kun Euroopan tulisi tukea monimuotoisuutta kulttuurin alalla. Frau Basilio wird Ihnen jetzt nicht mehr antworten. Sie hat Kiitos paljon. Sitten Vasilio on jo vastannut tähän kysymykseen ainakin kolmesti tänään. Mielestäni vastaukset olivat ihan tyydyttäviä. Kokouksen loppu on käsillä. Kiittäisimme siitä, että kurinalaisesti toimittiin komission jäsen ehdokas oli myös hyvin kurinalainen. Herra Vasilio, antaisin teille vielä mahdollisuuden pitää lyhyen loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvon jäsenet, kiitos jälleen kerran kysymyksistänne ja hyvin vilkkaasta hedelmällisestä keskustelusta. Olen varma, että tämä ei ole mennyt hukkaan. Tämä oli minulle rikastuttava kokemus ja muistan tämän työssäni, jos minun valintani teidän tuellanne vahvistetaan. Euroopan kohtaamat haasteet ovat merkittäviä tällä hetkellä. Uusissa puitteissa, jotka saatiin Lissabonin sopimuksen kautta ja puheenjohtaja Barroson poliittisten suuntaviivojen pohjalta olen varma, että meidän täytyy hyvin tarkkaan tehokkaasti keskittyä keskeisimpiin kysymyksiin, jotka vaikuttavat pysyvästi kansalaisimme tänään ja huomenna. Muistan erittäin selkeästi kommentit, jotka yksi arvon jäsenistä täällä teki, sillä että tuhlataan veronmaksajien rahoja – Voin vakuuttaa teille, että minun työssäni aion huolehtia siitä, että päätöksemme vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään. Me emme halua tuhlata varoja. Meidän on investoitava siihen, että voidaan vahvistaa aitoa tietopohjaista yhteiskuntaa, joka arvostaa EUn arvoja. Elinikäinen oppi oppiminen on tärkeää, jotta kansalaiset saavat välineet tulevaisuuttaan varten. Kestävä kulttuuri ja luova teollisuus, se, että saadaan laajempi pääsy tietoon, samalla tarjotaan kunnon korvaus luova työtä tekeville. Meidän on muistettava rikas kulttuuriperintömme, sitä pitää juhlia, sitä pitää edistää – ja katsoa, miten urheilu voi saada tukea. Urheilun kautta voidaan parantaa eurooppalaisten elämää. Ei ole sattuma, että urheilu otettiin Lissabonin sopimuksessa mukaan yhtenä tavoitteenamme. Kiitos oikein paljon, herra puheenjohtaja, tästä kokemuksesta. Kuten sanoin aluksi, tämä on demokratian ilmentymä – ja olen iloinen siitä, että voin osallistua tähän prosessiin ja arvostan todella yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, teidän kanssa erityisesti. Ja pyrin hyötymään teidän vastaan pitkästä kokemuksesta. Näin minä voin oppia lisää ja paremmin hoitaa erittäin tärkeää salkkua, jonka komission puheenjohtaja Barroso on minulle esittänyt. Kiitos. Thank you very much, uh, Mrs. Kiitoksia, rouva ehdokas. En voi ennakoida sitä, mitä illalla päätämme, mutta voin sanoa, että kernaasti olimme kanssanne täällä tänään, tänään. Ja juuri niillä alueilla, joilla, jotka me olemme ottaneet omaksemme, niin te, tekin olette tehnyt samoin ja toivottavasti se asiantila kestää. Nyt koordinaattorille sanoisin, että tänä iltana kello 20 pidämme kokouksen ASP 1G3